Ja, guten Morgen, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben's. No niin, hyvät kollegat, kello on jo kymmentä eli yhdeksän, joten meidän täytyy käynnistää ympäristövaliokunnan kokous. Esityslistan kohdassa yksi, kaksi ilmoitusasiaa. Ensimmäinen on se, että esityslistan kohta numero 18, joka oli tarkoitettu torstaiksi kello 10. Sitä täytyy siirtää 19. syyskuuta. Ja me tulemme kertomaan kaikille kollegoille mi- mihin aikaan sitten Äh, miten esityslista muuttuu. Kohta kaksi. Tulkkaus on kaikki muu paitsi e, Viro ja Kroatia ja Liettua vain äh, keskiviikkona. Sitten meillä on täällä italialainen vierailijaryhmä. Missä te olette? Ai, se ei ole vielä tullut äh, paikalle. Toivotamme heidät sitten myöhemmin tervetulleiksi. Sitten meillä me olemme antaneet kertomuksen EFSA-vierailusta kirjallisena ja se löytyy kokous Aasiakirjojen joukosta – ja sitten meillä on myös uusi jäsen ympäristövaliokunnassa, vanha tuttu, Thomas Ulmää, vanha tuttu. Hän on jatkossa EPPn täysi jäsen. Onnittelut siitä, en näe häntä täällä vielä. Ja sitten meillä on varajäsen, uusi, Erik Banki Unkarista. Ja on ensimmäinen kesäkuuta lähtien ollut tämä parlamentin jäsen. Sydämellisesti tervetuloa joukkoomme tähän valiokuntaan. Ja toivotamme, toivomme hyvää yhteistyötä. Sitten äh, kohta 19. Liuskekaasun ja liuskeöljyn louhinnan ympäristövaikutukset. Siihen tehdyt tarkistukset on papereissanne. Ai, anteeksi, sitä ei ole jaettu, vaan se löytyy netistä. Sitten siirrymme kohtaan numero kolme, jossa on kysymys moottoriajoneuvojen äänitasosta. Esittelijä on Miroslav Uski. Miroslav, ole hyvä, puheenvuoro. Já vám děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, pro jasnost mých vyjádření budu raději hovořit. Eh, eh, kiitoksia. Haluaisin puhua eh, teille mahdollisimman selkeästi asiasta. Siitä syystä minä päätin, että puhun tsekkiä. Minä halusin vain antaa teille kaikille mahdollisuuden laittaa kuulokkeet korvilleen ja ymmärrätte siten paremmin. Näiden tarkistusten ja koko mietinnön tarkoitus on sopeuttaa komission ehdotusta, joka liittyy testausmenetelmiin ja me olemme nyt yrittäneet käsitellä melua kokonaisvaltaisena ongelmana nyt meillä on paljon melunlähteitä, renkaat, moottorit, tien pinta. Tämä on kokonainen asia, kokonaisuus. On paljon tekijöitä. Nyt täytyy sanoa, että tässä on tietyt erot poliittisten ryhmien välillä ja työryhmien välillä ja erot, eri mielisyydet käsittelevät nimenomaan merkintäjärjestelmiä Meillä on eh, sitovat eh, säännöt eh, päästötasoista ajatellen hiilidioksidipäästöjä, aivan kuten meillä on päästömerkinnät, meillä on tulossa esitykseksi nyt melutasomerkinnät ja tässä pitäisi tehdä vaikutusten arviointi ja komission pitäisi tehdä se. Minä olen esittänyt 33 tarkistuksena. Siinä esitetään tienpintaa ajatellen luokitusjärjestelmä, joten voidaan tehdä ero hiljaisen ja meluisan tienpinnan välillä. Ja sillä on tietyt budjettivaikutukset. nyt kun katsotaan asiaa eh, kansanterveyden kannalta, minulla on eh, ongelma hybridiajoneuvojen ja sähköajoneuvojen eh, käsittelyssä erikseen. Minun mielestäni nämä säännöt pitäisi soveltaa kaikkiin. Useat tarkistukset viittaavat kaksi- ja kolmipyöräisen ajoneuvon luokitteluun. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka eivät tule tähän lainsäädäntöön. Ja minä kannatan sitä, että moottoripyörät käsitellään aivan toisessa lainsäädäntökappaleessa. Kategoria luokka yksi, eh, ne ovat sellaisia ajoneuvoja, joita on ainoastaan muutamissa jäsenvaltioissa alle 600 eh, eh, cc, usein maitoautoja esimerkiksi. Ja nämä, näihin pätee M1-sääntö ja niiden pitäisi tosiaankin tulla tähän lainsäädäntöön mukaan, koska näissä ajoneuvoissa ei muita melunlähteitä oikeastaan ole. Minä tuen myös tarkistuksia, jotka, joissa viitataan pienimuotoisiin valmistajiin. pieniin tuotantomääriin. Minun mielestäni ne pitäisi jättää tämän lainsäädäntön lainsäädännön ulkopuolelle. sed ryhmä on pyytänyt tietoa tästä melutasosta niin, että tietoa olisi saatavilla myyntipisteessä. Haluaisin rajoittaa delegoituja säädöksiä. Komissio käyttää kaiken tyyppisiä argumentteja, jotka liittyvät akuutteihin tarpeisiin ajatellen teknisiä muutoksia. En oikein ymmärrä, miten nämä moottori melu vie meidät sellaiseen tilanteeseen, jossa yhtäkkiä Euroopan parlamentin pitää eh, jättää ulkopuolelle eh, tästä päätöksentekomenettelystä. Eh, meillä on myös liite kolme tuossa mietinnössä ja siinä käsitellään raja-arvoja. Minä kannatan pitkään aikavälin vaihetta neljä. Mutta ehdottaisin, että kun muussakin lainsäädännössä katsotaan pitkälle eteenpäin, joskus 20 vuoden päähän, enkä oikein näe, minkä tähden moottoriajoneuvojen melu pitäisi käsitellä eri tavoin. Nyt on paljon tarkistuksia tähän liitteeseen. Minun olisi pitänyt kertoa, että niitä on 146 yhteensä. Ja voin nyt vain sanoa, että jos me haluamme konsensuspohjaisen kompromissin loppuviimeksi, niin meidän täytyy kiinnittää huomiota paljonkin liitteeseen kolme. Ja se on kaikista vaikein kovin pähkinä purtavaksi ja ehdottaisin tästä syystä, että me siirrämme äänestyksen tästä kohdasta eh, ensimmäiseen eh, kokoukseen eh, kesätauon jälkeen. Syy tähän on se, että neuvosto ei ole päässyt tässä asiassa kunnollisesti työhön ja taktisesti meillä ei pitäisi olla liian aikaisesti parlamentin kantaa kiven hakattuna, koska emme tiedä mikä on neuvoston kanta. Tämä on ainoastaan suositus. En minä teitä siihen sido, mutta haluaisin, että varjoesittelijät miettivät tätä. Haluan kiittää huomiostanne ja toivon, että onnistumme vähentämään ajoneuvojen melutasoa ja tällä tavoin parantamaan kansanterveyden tasoa. Kiitoksia. Meillä on sellainen tilanne, että neuvoston kanssa, neuvosto luo aina painetta parlamentin suuntaan, että meidän pitää pidä kiirettä, mutta meidän työmme on oikeastaan valmis. Se, joka ei ole valmis, on neuvosto. <clears throat> että kun ajatellaan, verrataan junia, niin mennään ICE-vauhdilla ja neuvosto sitten on tota lättä hatulla liikkeellä. Kyllä <clears throat> tämäkin täytyy sanoa. Ja joskushan tämä jarruttaa todellakin meidän eteenpäin menoamme lainsäädäntömenettelyissä, mutta tämä täytyy jossain vaiheessa ottaa jälleen esille. Sitten seuraavaksi varjoesittelijänä on kollega Tattarella. Grazie Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä kollega Oskia erinomaisesta työstä ja haluaisin myös kiittää siitä, että hän on tukenut useampia minun esittämiäni tarkistuksia. Tämä asiakirja on hyvin koherentti ja yhtäläinen, vaikkakaan kysymys ei ole mitenkään helppo. Tämä on hyvin tekninen aihe ja se on myös poliittisesti tärkeä. Tarkistuspaketissa on, me olemme yrittäneet eh, tehdä meidän näkemyksemme vielä selkeämmäksi. Ihan muutama asia. Me vaadimme komissiolta, että tätä kysymystä käsiteltäisiin kokonaisvaltaisesti. Minä en halua, että tässä melukysymyksessä keskityttäisiin vain autoihin, koska melu johtuu monista tekijöistä. Sitä syntyy monien tekijöiden yhteistyönä. Usein ihmisen aiheuttamana. Mutta siis kysymys on myös esimerkiksi maanteiden rakenteesta, teiden katujen rakenteesta. Ja komissio ei ole keskittynyt ollenkaan näihin muihin tekijöihin ja me haluaisimme sen vuoksi, että tätä käsiteltäisiin horisontaalisella tavalla niin, että komissio ottaisi myös muut ongelmat huomioon. Ja että näissä uusissa rakennerahaston ohjelmissa – laadittaisiin suuntaviivoja niin, että jäsenvaltiot voisivat parantaa teitänsä, varsinkin sitten sellaisia maatteita, jossa on erittäin paljon liikennettä. Ja näissä tarkistuksissa on myös äh, tiettyjä äh, asioita, jotka liittyvät äh, ajoneuvojen luokitteluun, esimerkiksi desibeli tason vähentämiseen liittyvä taulukko. Minusta tässä pitäisi tarkastella erityisesti tiettyjä nopeita ajoneuvoja. Nämä taulukot, joita komissio meille toimitti, niin eh, nämä tähän eh, taulukkoon on lisätty eri kategorian ajoneuvoja. Ja 0,03 prosenttia on näiden autojen, näiden nopeiden autojen osuus automarkkinoista Euroopassa. Ja minusta täällä voisi olla ihan oma kategoriansa. Ja haluaisin, että komissio näin toimisi koska kysymys on ihan toisen tyyppisistä autoista ja niitä ei todellakaan ole paljon. Sitten tässä on koko joukko teknisiä kysymyksiä. Ja sitten äh, komissio on ehdottanut tässä tätä kolme metriä per sekunti. Yksi asia, joka on erityisen tärkeä, jonka kollega otti esiin, on merkintä. Minä kannatan sitä, että näin tehdään. Se on mielestäni erityisen tärkeää ajatellen kuluttajia, varsinkin jos heidän on valittava auto, niin heidän täytyy saada kaikki mahdollinen informaatio niin, että he voivat sitten tehdä valintansa faktojen pohjalta. Mutta mitä menetelmää tässä sitten käytettäisiin? tässä valiokunnassa äh, pitää, meidän pitää keskustella tästä merkinnästä. Meidän täytyy tehdä tässä tavallaan vaikutusten arviointi ja sitten miettiä sen pohjalta tätä merkintää, oikeutta tai velvollisuutta. Ja tavallaan se minusta kuuluisi IMKOlle. Minusta tämä merkintäkysymys pitäisi siirtää IMKOlle. Merkintä tässä vaiheessa – voisi toimia negatiivisellakin tavalla, varsinkin näiden pienten autojen kohdalla, jotka maksavat alle 18 000 euroa. Eli siis se osa markkinoita, jossa ostovoimakaan ei ole niin suuri, joten tästä tulisi hyvin epäreilu menetelmä. Tämän tyyppiset määräykset, joita otetaan sitten käyttöön minusta jopa brutaalilla tavalla ilman seurausten, vaikutusten arviointia, niin se voisi johtaa kaiken näköisiin vääristymiin. liittyen esimerkiksi historiallisia kaupungin keskustoja ja äh, muita tämmöisiä taajama-alueita. Äh, CO2-päästöt äh, on asia, josta olemme puhuneet tässä valiokunnassa usein, ja tekniikkahan on mennyt todella paljon eteenpäin, mitä tulee sen vähentämiseen ja esimerkiksi myös melun vähentämiseen. Mm-hmm. Ja tähän toki tulee keskittyä edelleenkin, mutta on myös toinen asia, Jos autossa on jokin tietty uusi komponentti, niin se lisää auton painoa, ja jos auton paino on suurempi, niin silloin myös päästöt lisääntyvät. Mutta haluan vielä kerran tässä toistaa, että minä tuen esittelijän työtä. Ja olen samaa mieltä, että tästä voitaisiin äänestää syyskuussa. Sitten seuraavaksi seuraava varjoesittelijä. Kiitos puheenjohtaja, esittelijä, kollegat. Minun täytyy rehellisesti sanoen sanoa, että minusta komissio teki hyvän ehdotuksen ja hyvän äh, sopeutuksen, mutta olen samaa mieltä kollegan kanssa, joka sanoi, että täytyy ottaa mukaan myös muita tekijöitä melun, melussa kuin moottorin aiheuttama melu. Siinä hän on oikeassa ja olen sen hänelle ennen sanonutkin, koska onhan niin, että melu on, on tällainen vaiettu ongelma ja siihen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota ja haluaisin kiittää kollegoita siitä, että hän on kiinnittänyt huomiota moottorimeluun, mutta myös liikenteen hallintajärjestelmään, renkaisiin ja tiepäällysteiseen. Mutta kun me katselemme tätä direktiiviä, niin meidän pitäisi ehkä hieman rajoittua. Tässä direktiivissä on nimenomaan kysymys ajoneuvoista ja siitä melusta, mitä ajoneuvot antavat. Eli siis ei äh, tämä liikenteen hallintajärjestelmä, renkaat tai äh, tiepäällysteet. Toki tärkeitä asioita, mutta ne ovat asioita, jotka tulevat myöhemmin varmasti äh, esiin meludirektiivissä. nämä äh, mielenkiinnolla jatkokeskusteluita, mutta minä oikeastaan kannattaisin sitä, että me antaisimme hieman enemmän tilaa sille, että nämä normit täytetään, mutta minä haluaisin niitä hieman tiukentaa. Minä haluaisin laskea tämän kuuteen desibeliin kymmenessä vuodessa, eikä silloin ole niin äh, tärkeää, missä vauhdissa autoteollisuus tämän sitten toteuttaa, kunhan pääsemme tavoitteeseemme. Minusta meidän pitää asettaa tavoite, pitää siitä kiinni ja sopeuttaa tämä direktiivi siihen. Eli hyvin vähän tällaisia, tällaisia välitavoitteita. Enkä ymmärrä ollenkaan miksi urheiluautot tai, tai jotkut muut autot pitäisi tästä eriyttää ja antaa niille eri normit, koska nehän ovat kaikkein eniten meteliä aiheuttavia autoja. Ja kyllä niillekin pitäisi asettaa kunnianhimoiset melutasot. Olen ihan vakuuttunut, että löydämme ratkaisun näihin testimenetelmiin ja myös tähän merkintään. Ja olen samaa mieltä siitä, että tämän merkinnän pitäisi olla tällainen integroitu merkintä, ei ainoastaan energia, vaan myös melunormit siihen mukaan. Se tuntuu minusta hyvältä ajatukselta. Ja sitten meillä on vielä tämä tutkimus, joka on laadittava tässä jossain vaiheessa. Ja minä vetoaisin, että sitä ei tehtäisi kolmen vuoden jälkeen, kuten liitteessä kolme sanotaan, vaan minä vetoaisin siihen, että se olisi viisi vuotta sen jälkeen, kun direktiivi on astunut voimaan. Silloin se antaisi enemmän suuntaviivoja ja itse asiassa me kuitenkin saisimme sen nopeammin kuin että jos me toimisimme komission ehdotuksen mukaan. Sitten vielä lopuksi. Minusta tämä on hyvä ehdotus komissiolta alun perin, enkä haluaisi tätä liikaa muutella. Tätä voidaan hieman tiukentaa sieltä täältä ja antaa hieman enemmän tilaa autoteollisuudelle itselleen saavuttaa nämä tavoitteet ja tulokset. Meidän täytyy säädellä tätä tavoitetta eikä välinettä. Minä en todellakaan kuitenkaan haluaisi antaa tähän paljon poikkeuksia ja odotan tätä lopullista mietintöä. Olen ihan vakuuttunut, että löydämme yhdessä keino vähentää melua. Sitten vielä yksi asia, jonka unohdin. Sähköautohan on myös tällainen huolenaihe. Me haluamme ottaa sen melun myös mukaan. Sehän on täysin ristiriitainen sen kanssa, mikä sähköauton tavoite ja tarkoitus on. Meidän täytyy nyt miettiä, millä tavalla me suhtaudumme näihin uudenlaisiin, toisenlaisiin liikkumiskeinoihin, kuten esimerkiksi sähköautot, ja miten ne saavat sitten tilaa meidän liikenteessämme. Kiitoksia sitten edustaja Kramer. Kiitoksia puheenjohtaja. Keskustelu tästä Buskin mietinnöstä. Olen kuullut jo argumentteja ja, ja, ja minä toistan, että en ole sitä mieltä, että komissio on tehnyt hyvän ehdotuksen, koska tota, se vähintäänkin on ehdottanut sellaisten ajoneuvojen luokitusta, jotka eivät vastaa, joka ei vastaa aikaa Tämän on komissiokin myöntänyt ja tämä on kuitenkin hyvä yhteispäätösmenettelyä silmällä että me saamme asiat järjestykseen, jotka komissio ei ole, joita komissio ei ole hoitanut hyvin. Esittelijä on esittänyt luokittelupuitteita, johon, josta voidaan minusta keskustella. Edelleenkin hän puhuu tästä ajoneuvoluokituksesta ja oikeastaan Uski on laittanut oikeastaan aika hyvän pohjan liikkeelle. Saman tien menen sitten tämän asetuksen ytimeen, liitteeseen kolme. Siellä on tolkuttomasti äh, tarkistuksia kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Haluaisin ottaa yhden asian esille, joka mielestäni meistä, tai meidän, joku, jota meidän pitäisi valottaa enemmänkin, josta voitaisiin saada aikaan kompromissikin tarkistukset, jotka ehdottavat raja-arvoja henkilöautoille, riippumatta siitä, onko ne urheiluautoja vai pieniä tai keskiluokan autoja. Tarkistukset, jotka, josta puhutaan 67 desibelistä ja sen alapuolista vääristä, eivät ole hyväksyttävissä, Yksi, koska eivät, ne eivät ole mahdollisia. Annan esimerkin. Sähköautot, jotka periaatteessa eivät tuota melua, ainakaan huomattavaa melua, päästävät käytössä 50 kilowattitunnille 67 desibeliä, sitä ei saa alemmaksi. Ja tästä syystä, että meidän realistinen hanke, että kun verrataan polttomoottoriautoihin, jossa on enemmän värinää, ja tä, niin tämä 67 desibelin alle ei ole mahdollista päästä. Ei sille teknisesti eikä taloudellisesti mahdollisuutta, mahdollista. Siksi minusta tämä on täysin selvää. Minä ainakin min, <clears throat> niin, min, en missään tapauksessa anna allekirjoitusta tällaiseen liitteeseen kolme, jossa esitetään 7,6 desibelin raja-arvoja tai sen alapuolisia raja-arvoja, 6,7 desibelin. Tämä ei ole mahdollista. Silloin me tekisimme lain, joka ei toimisi. Vaikka olemmekin kunnianhimoisia, niin minusta meidän ei tarvitse, tarvitse tehdä ö, poikkeuksia. Valmistajat kuitenkin tuottavat keskimäärin vähemmän kuin 500 ajoneuvoa se, tämä ei ole millään tavalla äh, tarkoituksenmukaista, jos haluat, sit puhutaan tällaista raja-arvoista. Se, että otetaan, kyllähän se voidaan tehdä tällä tavalla, mutta ei oteta tällaisia raja-arvoja. Sitten kompromisseista äh, merkinnät, minusta myös tieluokittelu, tässäkin voitaisiin ottaa integroitu askel eteenpäin, mutta merkinnöistä täytyy muistaa se, että jos äh, me otamme tällaisen merkinnän, tyyppihyväksynnän yhteydessä, silloin se voi olla sellainen merkintä vain, että asiakkaat, kuluttajat autoa ostaessaan saavat tietoa tästä. Se, mikä ei toimi, että olisi meillä tällainen merkintä, jossa, viit, jossa viitattaisiin ajoneuvon käyttöön. Niin kuin meillä on Saksassa tällainen vihreä ö, ö, plaketti, se taas viittaa tyyppihyväksyntämenettely, jos meillä on ajoneuvossa merkintä, jossa sanotaan, että tämä ajoneuvo on erityisen hiljainen, että on tietyllä meluvyöhykkeellä ja niin poispäin. Mutta jos tästä keskustellaan, niin on hyvä muistaa tämä, että tämä ei kuitenkaan liity tähän näissä Se kuuluu taas niin tyyppihyväksyntäjärjestelyihin. Meidän ei pidä lähteä määräämään tällaista merkinnästä, joka liittyy sitten ajoneuvon käyttöön olen ehdottanut näiden vähimmäisvaatimusten poistamista. Aivan lyhyt selvitys miksi. Minä uskon, että meillä ei ole riittävästi tietoa siitä, milloin ajoneuvot ovat ää, äh, ää, äh, tietyn hiljaisia. Minusta tällainen asetus ei ää, äh, kuulu tällaiseen lainsäädäntöön. Se on ehkä enemmänkin tällainen ajan, ää, tieliikenne. Meidän pitäisi tutkia, että milloin milloin ajoneuvot ovat liian hiljaisia, se on turvallisuuskysymys ja sitten tällaiset vapaaehtoiset luonteet, että niin kuin, ne ovat tämän mielettömiä, niitä komissio on ehdottanut. Jos tällaista ehdotetaan, niin silloin se täytyy, sen täytyy perustua niin kuin vaikutusarviointiin, eikä mitenkään tällaisiin yleisiin aj- ajattelukuvioihin. Sitten vielä pari asiaa. Minä aina kuuntelen kernaasti teollisuutta ja olen myös valmis ottamaan huomioon muutosehdotuksia, jos ne on hyvin, perustelut, hyvin perusteltuja. Minä kuitenkaan en ole valmis lähtemään sellaista, että, että on mun tota, <clears throat> tykillä hyttysiä. Meidän täytyy päästä järkevään keskusteluun. Siksi kaikki nämä tarkistukset, en ole, näitä en ole, joita Kaspar on esittänyt, en ole allekirjoittanut niitä. Minä kuuntelen järkevää keskustelua, järkevää argumentointia, mutta tällainen tämän tyyppinen juhlinta, niin joka kärsii itse asiassa inflaation, jonka mukaan mikä kirjavampi sen parempi, tällaiseen minä en lähde. Siksi en ole allekirjoittanut näitä tarkistuksia, eivätkä ne ole ensisijaisia. Meidän pitäisi keskittyä tässä liitteeseen kolme. Sitten viimeinen kysymys äänestysaikataulusta minusta on tärkeää, että erityisesti teknisessä lainsäädännössä saadaan paljon riittävästi aikaa, jotta saadaan laadullisesti hyvää työtä. On perusteita miettiä, että josko vasta sitten kesän jälkeen äänestettäisiin. Olen myös neuvostosta kuullut, että, että siellä pelataan palloa, että siellä sanotaan, että, että me aloitamme vasta kun parlamentti on tehnyt päätöksensä No, me emme saa nyt ajaa eh, eh, toisiamme pois pelikentältä, eh, pelikentältä, mutta varsinkin kun tämä liite kolme on näin monimutkainen, niin olisi hyvin mielekästä jättää aikaa kesän jälkeen, jotta sitten mahdollisesti saataisiin kompromissipaketti aikaa, joka, joka sitten mahdollistaisi hyvän lainsäädännön. Kiitos. Satu Hassi. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille työstä valiokunnan työn valmistelemiseksi. Ähm, raportöörin äh, ehdotuksessa on joitakin osia, joita äh, voin mielelläni tukea, kuten äh, parannettua kuluttajainformaatiota. Sen sijaan en voi tukea raportöörin osittain ehdottamia pidennettyjä aikatauluja on muistettava se, että on hyvin pitkä aika siitä, kun autoille viimeksi asetettiin melurajoja. Ja samalla tiedämme, että melu on yksi laajimmille levinneistä ympäristöongelmista, jos ajattelemme nimenomaan sitä, että miten monet ihmiset altistuvat. On arvioitu, että yhden desibelin melutason alennus maksaa suuruusluokkaa puoli prosenttia auton hinnasta. Ja on myös selvitetty niitä terveyshyötyjä, mitä saadaan, kun ihmiset häiriintyvät vähemmän ja nukkuvat paremmin, niin on saatu tuloksia, että hyödy, hyötyjen taloudellinen arvo on jopa yli 30-kertainen verrattuna eh, kustannuksiin. Eh, omissa, eh, eli toisin sanoen en, en tue sitä, että pidennetään aikatauluja, koska jokaisessa autokategoriassa on jo nyt huomattava määrä autoja, jotka jo nyt täyttävät komission ehdottamat rajat. Omissa ehdotuksissani ehdotan ensinnäkin sitä, että valmistellaan raja-arvot myös kaksi- ja kolmipyöräisille ajoneuvoille. Ja lisäksi joiltakin osin ehdotan taulukon melutaso arvojen alentamista ja lisäksi eh, uutta askelta vuonna 2020, joka toisi yleisen kahden desibelin eh, melutason. Ja eh, Kuten kollegat useatkin ovat todenneet, meluun vaikuttaa muukin kuin moottori, vaikuttavat renkaat, vaikuttavat asfaltti, asfaltin laatu ja niin edespäin. Meidän täytyy kuitenkin pitää pää kylmänä sen suhteen, että emme hyväksy vastuun siirtämistä yhdessä asiassa toiselle taholle. Eli emme meidän ei pitäisi hyväksyä esimerkiksi lepsuilua moottorimelutason alentamisessa sillä perusteella, että myös renkaiden kautta kyetään melua asenta, alentamaan. Ja jotta manipuloinnin mahdollisuutta ei olisi, yksi ehdotuksistani niin on myös se, että kunkin ajoneuvotyypin mittauksissa käytetään meluisimpia renkaita jotka sille ajoneuvolle soveltuvat, jotta esimerkiksi eh, eh, eh, renkaiden kautta ei voitaisi ajoneuvon melutason mittausta manipuloida. Kiitoksia. Vielen Dank. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Wiltz. Vielen Dank. Verkehrslärm. Kiitos. Liikennemelu sitä on joka puolella meidän yhteiskunnassamme. Ja sen lisäksi ajoneuvojen päästöt ovat pahoja, niin nimenomaan melu on yksi suuri terveyshaitta. Tämä aiheuttaa stressiä, jos melu on taso on korkea. Jos melutaso on korkea, niin vaikkakin sitä olisi vain vähän aikaa, niin aivot analysoivat tätä melua myös nukkuessa. Eli jokainen desibeli lisää stressiä ihmiselle ja johtaa kehon kuormitukseen ja esimerkiksi korkeampaan verenpaineeseen. Jo pieni liikennemelun vähentäminen voisi selkeästi parantaa ihmisten elintasoa tavallaan, koska stressitaso laskee. Ja sen lisäksi meidän täytyy myös vähentää liikenteen päästöjä. Nämä voimaan tulevat raja-arvot, esitteli eh- ehdottaa, että niitä siirrettäisiin eteenpäin ja että niitä helpotettaisiin. Minusta se on lievästi sanoen vastuutonta. Tarkistus 22, jossa äh, vähennettäisiin kaikkia raja-arvoja yhdellä desibelillä. Tämä raja-arvojen heikentäminen on mielestäni ihan käsittämätöntä. Tällainen menettely muistuttaa minua tästä asetuksesta, jolla haluttiin vähentää henkilöautojen CO2-päästöjä. Silloin teollisuus massiivisesti lähti siihen, että näitä raja-arvoja heikennettäisiin ja enemmistö parlamentissa heitä kuunteli. Nyt meidän täytyy huolehtia siitä, että suurimmat, äh, suurin osa valmistajista äh, pitäisi kiinni näistä meluraja-arvoista. 120 grammaa äh, CO2-päästöjä 130 sijaan. Minä puhun sen puolesta ja vetoan kollegoihini, että ei lähdetä nyt äh, kuuntelemaan valmistajien paniikkireaktioita. Ja äh, astuuko tämä asetus voimaan 2012? Silloin tähän ei, jos se astuisi välttämättä, välittömästi voimaan, niin silloin näitä ei välttämättä vähennettäisi. Ja sitten se, että tämä, nämä uudet rajat olisivat 17 desibeliä vuoteen 2014 ja 68 vuoteen 2017. Ja sitten lisäsopeutus olisi mahdollista jo olemassa olevalla tekniikalla. Sitä vain täytyy käyttää laajemmin. Euroopan parlamentin täytyisi hieman enemmän katsoa sitä, mikä on kansalaisten tarve. Ja minusta on todellakin vastuutonta lähteä heikentämään näitä raja-arvoja. Meidän täytyisi nopeammin toimeenpanna komission suunnitelmat vuoteen 2013, tämä kohta yksi, ja toinen askel vuoteen 2015. Sen lisäksi meidän täytyy miettiä eteenpäin. Kolmas askel vuonna 2020 on välttämätön ja silloin meidän tulisi keskittyä enemmän rekkoihin. Vaikkakin kolme, vain kolme prosenttia kaikista autoista on rekkoja, niin ne vastaavat kuitenkin puolesta liikennepäästöistä. Vielä lopuksi esittelijä on luonnollisesti oikeassa, kun hän sanoo, että että myös tiepäällysteet vaikuttavat ajoneuvojen meluun. Mutta täytyisi olla selvillä, että kaikkein helpoin, nopein ja edullisin keino olisi vähentää tätä melun lähdettä ajoneuvoissa. Tässä on kysymys tässä autojen moottoreista eikä tiepäällysteistä. Kiitoksia edustaja Vilts. Sitten seuraava varjostelija, edustaja Rossi. perfettamente d'accordo. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä olen aivan samaa mieltä esittelijän kanssa tästä merkintäkysymyksestä. Ja aikajänteestä. Minun mielestäni nyt on aika huono aika pyytää liikaa valmistajilta, koska heillä on vaikea tilanne ja täytyy katsoa myös talouden indikaattoreita jos nyt pyydetään koko ajan uhrauksia tämän tyyppisesti, eh, se tarkoittaa sitä, että menetetään työpaikkoja ja yrityksiä. Tästä esimerkki, eh, esimerkiksi Italiassa eh, melutasot ovat olleet hyvin alhaalla joillakin alueilla ja Nythän on niin, ettei tällaisia Tällaisia melutasoja ei voi noudattaa, koska ei ole sellaisia koneita, jotka olisivat niin hiljaisia. Ja aina kun tulee rakennustyömaita, silloin tulee poikkeuksia, koska ei ole mitään mahdollisuuksia pitäytyä näissä rajoissa. Tämä on aivan poliittista, poliittista voimistelua todellakin, eikä sitä voi toteuttaa. Kiitoksia. Kiitoksia. No, sitten meillä on ongelma edessämme. Täällä on seitsemän puheenvuoropyyntöä ja me haluamme kuitenkin Niin, Rova kollega, Weisberg ja Terve, voin, kai selittää. Meillä on seitsemän kollegaa, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroa, ja meillä on vielä tämän jälkeen Jimmy Anionin mietintökin. Siksi meidän täytyy rajoittaa puheaika puolentoista minuuttiin, jotta kaikki pääsevät ääneen. Ja, ja kollega Vaiskeivää on, hän on lausunnon laatija tuolla sisämarkkinavälikunnassa. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia myös esittelijä Uskille. Me IMKossa tällä, tällä viikolla tulemme äänestämään, me olemme tehneet kovaa työtä. Meillä on, me olemme myös tiiviisti käsitelleet näitä asioita ja myös ehdotuksia myös kuluttajien kannalta. Ja me olemme saaneet työmme valmiit, me olemme löytäneet kompromissin puoluerajojen yli ja olemme aika yllättyneet tästä siirrosta, koska me olemme tehneet tiukkaa työtä ja minusta tämä oli aika tiukka aikataulu. Me olemme kuitenkin onnistuneet ja nyt kun esitetään siirtämistä, mutta minä en nyt pane hanttiin. Ja näistä melurajoista periaatteessa on tärkeää, että melua vähennetään terveyssyistä. Minä tuen ennen kaikkea sitä, että meillä on pitkän aikavälin tavoite. Minäkin omassa lausunnossani äh, IMKossa olen ehdottanut tätä aikataulua. Komissio haluaa vähentää kahdessa osassa kolmen ja viiden vuoden päästä. Ja tämä on turvallisuuden ja myös kuluttajien kannalta tärkeää, että meillä on pitkän aikavälin tavoite, jotta, äh, joka on kunnianhimoinenkin. Ja näistä, niin kuin kollega Kramer sanoi, minusta komission ehdotus erityisesti luokkien osalta ei ole ollut suinkaan hyvä. Komissio on, äh, tätä on äh, kritisoitu, se ei ole riittävän eritelty ja se on vanhentunutkin. Osittain sellaisia on luokkia esitetty, joissa ei ole esimerkiksi autoja. Siksi onkin hyvä, että saadaan uusi erittely. Minä olen itsekin laatinut tällaisen imkossa koska koska tämän erittelyn kannalta on tärkeää, että on mahdollista saada myös realistisia ja myös samalla kunnianhimoisia, kunnianhimoisempia arvoja esitettyä kuin mitä komissio on ehdottanut, mutta osittain myös realistisempia. Minä katson, minusta on aika tylsää, niin kuin kollega Wiltz argumentoi, että meillä on kuitenkin sama keskustelu käyty lainsäädännössä, ja teollisuus vaatii meiltä, että me kaikkea pehmennämme meidän täytyy muistaa, aivan lyhyesti, lyhyesti, meillä, meillä, meillä on ongelmana se, että jos tämä teknologia rakennetaan, että hiilidioksidipäästöt kasvavat, ja silloin saatamme vaarantaa myös hiilidioksiditavoitteet. Tämä täytyy muistaa. Tietoa kuluttajille se on tärkeää, ja eh, tämä, tämä kuuluu myös muihin lainsäädäntöihin. Kiitoksia kollega. Sitten Richard Zebra. Äh, Kiitos puheenjohtaja. Me varmaan varmaan kaikki samaa mieltä siitä, että terveyden, terveyden suojelu on erittäin tärkeä argumentti tässä asetuksessa. Samanaikaisesti meidän täytyy sanoa, että, että tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa, sitä on vaadittu, se on oikein. Siitäkin syystä kysymys siitä, että onko tämä niin kunnianhimoinen kuin monet kollegat ovat esittäneet. Minusta on tärkeää tässä, että, että tämä melun ilmiö ja sen vaikutus terveyteen nähdään kokonaisuutena. Me tiedämme tarkkaan, että, että tien päällystö on keskeisessä asemassa, erityisesti korkeilla nopeuksilla. Ja meillähän unionissa on valtavia eroja, sanotaan, tien päällysten laadussa. Ja siitä, siinä mielessä meidän täytyy nähdä tämä myös omissa papereissamme, erityisesti kun puhumme liitteestä kolme, koska tässähän on tämä kuitenkin realiteetti ja sitten sen selvittäminen, että missä määrin tämä vastuutta vaikuttaa kustannuksiin ajoneuvojen valmistuksessa ja sillä tavalla kilpailukykyyn teollisuudessa. Se ajatus, että meillä on tämä ympäristömelu noin yleisesti keskustelun kohteena, niin kuin puheenjohtajakin on ehdottanut, se on minusta todellakin äh, äh, mietinnän väärti, koska meillä on monia pieniä melulähteitä, jotka sitten johtavat tällaiseen äh, melun kokonaisuuteen ja aiheuttavat ongelmia ihmisille. Ja sitten tällaiset yksittäiset paketit, Niissä tarvitaan pragmaattista konseptia, totta kai ajoneuvojen melu, sitä täytyy ottaa käsiteltäväksi, mutta kokonaisuudessa meidän täytyy muistaa melu kokonaisuutena, ja siihen täytyy panostaa. Ja yksittäisissä asioissa liiallinen kunnianhimo ei vie meitä eteenpäin riittävästi. Kiitoksia. Richard Seepä seuraavaksi. Karl-Heinz Florence. Niin, olemme jälleen päässeet lempiaiheeseemme tässä valiokunnassa. Ja muistuttaisin vain teitä sitä minkälainen CO2-keskustelu oli ja koko maailma romahti ja autoteollisuus todisti meille, että he kykenivät tähän jo kolme neljä vuotta aikaisemminkin. Eli ei tässä nyt voi sanoa, että me vain olisimme kuunnelleet autoteollisuutta. Ja minä haluaisin vielä kerran puuttua tähän, mitä Richard Seba sanoi. Melu tekee ihmiset sairaaksi. Jos kärsii jatkuvasti melusta, niin se on ongelma ja tämä on silloin ongelma koko kansan taloudelle. Ja sen vuoksi tämä täytyy, tähän täytyy puuttua vakavasti ja kunnianhimoisesti. Ja ehdotus siitä, että keskustelisimme tästä hieman laajemmissa puitteissa, tätä minä haluaisin tukea. Tässä asiassa haluaisin tukea esittelijää ja Tattarellaa. Minusta suunta on oikea. Ja matala meluisemmat autotkin myyvät paremmin ja jos sitten vielä parannetaan maanteitä, niin oikealla tiellä ollaan. Kälänen. Kiitoksia sitten Martin Kälänen. Mm. Thank you, voorzitter. Mr. Oh, sorry. Martin Kellenen. Oh, I'm sorry. I, I, didn't, <laughs> I didn't realize that I'd become Dutch. Äh, en, niin, kiitoksia niin, ei tietenkään Hollantia, ellei tässä nyt jalkapalloa pelata. Emmehän me siitä kyllä puhuneetkaan. Kiitoksia Miroslaville erinomaisesta ja kovasta työstä tässä mietinnössä. Erittäin tekninen asiakokonaisuus. Siinä on, itsekin olen ollut mukana tämän tyyppisissä töissä. Useimmat asiat on täällä jo mainittu, en enää toista niitä. Haluaisin vain esittää yhden yksinkertaisen seikan. Haluaisin tukea tarkistuksia, joita olen itse esittänyt Uskin kanssa ja Tattarella esittänyt. Eli lisätään äh, luokittelu, äh, luokitteluun yksi luokka erityis äh, ajoneuvoihin. Me emme pyri siihen, että asetetaan nämä ajoneuvot poikkeukseksi tähän ehdotukseen. Näin ei ole, vaan nämä valmistajat voidaan ottaa esiin tässä ehdotuksessa, koska näitä valmistetaan usein pk-yrityksissä, tämän tyyppisiä autoja, ja tällä alueella Euroopan valmistajat ovat ykkösiä maailmassa. Ne ovat hyvin erikoistuneet ja niillä on paljon tutkimusta ja tuotekehitystä. Ja Minun mielestäni pitäisi olla tällainen erityisluokka. Kyse on 0,03 prosentista markkinoita ja haluaisin, että tuette tarkistustamme tästä asiasta. Kiitoksia. Kiitoksia. Martini, olemme Eh, tämä on vielä alustava keskustelu ja, ja tähän ei tule, tähän, näihin äh, lisäaikaa ei saada tähän pakettiin, että pelataan kerralla sitten niin kuin koko peli. Gilbani on seuraava. Oui, euh. Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, eilen äh, liikennevaliokunnassa me hyväksyimme oman äh, lausuntoluonnoksen luonnokseni eh, koskien juuri moottoriajoneuvoja ja keskustelimme pitkään varjoesittelijöiden eh, kanssa. Ja pääsimme kompromisseihin, vatka, varsinkin mitä tulee kokonaisnäkökohtaan eh, ajatellen minimitasoa, ajatellen hybridiajoneuvoja ja sähköajoneuvoja. Kaikista vaikein tarkistus oli tämä liite kolme ja raja-arvot tässä asetuksessa. Sanon tämä vain kollegoille huolimatta siitä, että tässä oltiin hyvin vastakkaisissa ennakkoasetelmissa. Saimme aikaan varjoesittelijän herra Kosan kanssa kompromissin. Minun mielestäni tämä kompromissitarkistus tarjoaa ratkaisun, joka on kaikista tasapainoisin, eh, mitä nyt on mahdollista saada. Niinpä nämä eri ehdotukset, jotka ovat joillekin eh, automaattista eh, toistoa siitä, mitä on autoteollisuus ehdottanut, mutta minun mielestäni ne ovat sellaisia ehdotuksia, jotka saattavat myös vaarantaa autoteollisuuden haluaisin vain äh, ottaa tämän esiin tässä, että äh, tässä kompromississa saimme aikaan laajan enemmistön eilisessä kokouksessa. Kiitoksia. Sitten puolitoista minuuttia, kollega Manders. Anteeksi tuosta äskeisestä puheenjohtaja. Niin, kun sinä katsoit tänne minun suuntaan, niin minä luulen, että tarkoitit minua heti. No ihan lyhykäisesti siitä, mitä täällä on sanottu kollega Kramer ja minä, meillä on samat tavoitteet, mutta eri keinot. Minä muistuttaisin tästä autorengasmeludirektiivistä, jossa kollega Schwab oli esittelijä. että teollisuus ei tätä halunnut ja tätä vain siirrettiin ja siirrettiin. Ja loppujen lopuksi Michelin sanoi, että no kyllä me nyt kuitenkin lähdemme pitämään kiinni näistä kovista vaatimuksista, koska silloin Euroopan teollisuudella on etulyöntiasema muihin maailman rengasvalmistajiin ja sitten parannamme työn, työpaikkojen tilannetta ja niin. Eli Euroopan autoteollisuus saisi etulyöntiaseman suhteessa muuhun maailmaan ja olisi sillä tavalla sitten jälleen markkinajohtaja ja loisi sitä kautta työpaikkoja ja parantaisi taloutta. Jos tämä nyt astuu syyskuussa voimaan tämä hiljaisempien renkaiden direktiivi eh, ja noin 60 prosenttia renkaista jo tämän vaatimuksen täyttää. Ja Euroopan teollisuus eh, kykenee eh, nyt sitten siirtymään siihen, että, että parannetaan kilpailua autoteollisuudessa Euroopan ulkopuolella valmistamalla hiljaisempia autoja. Kiitoksia. Sitten viimeinen puheenvuoro, puolitoista minuuttia, Vittori Proodi. Grazie. Ehm, io... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin minun mielestäni melutasot riippuvat siitä, miten ajoneuvoja käytetään. Minun mielestäni olisi tärkeämpää asuinalueilla varsinkin asettaa nopeusrajoituksia ja katsoa, että näitä nopeusrajoituksia myös noudatetaan. Melu aivan yleensä riippuu sekä autosta että tienpinnasta. Ja tässä minun mielestäni pitäisi katsoa myös meluaitoja, jos haluamme vähentää melua kaiken kaikkiaan – itse minä olisin äh, rajoittanut ensimmäiseksi moottoripyörien melua, koska ne voivat olla hyvinkin meluisia kaupungeissa. Nyt on päästöjä varsinkin äm, autojen moottoreista. Silloin kun ä, äh, kiihdytetään vihreissä valoissa esimerkiksi, siinä ainut ä, äh, ratkaisu olisi, että autojen voimaa vähennettäisiin. Kiitoksia Vittorio Prodi. Sitten komissio saa puheenvuoron. Jean puhuu komission puolesta, olkaa hyvä. Komissio möchte nicht, oder? Eikö komissio halua puhua? Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Muutama huomio näistä asioista, joita kuulimme. Ensimmäinen asia liittyy tähän lähestymistapaan. On totta, että tässä täydennetään rengasmelu säädöstä ja mekin kuulemme tarkasti sitä, että tässä pitäisi olla integroidumpi lähestymistapa, kun puhutaan melusta yleensä. Muutama viikko sitten monet toimijat, komission edustajat, jäsenvaltioiden edustajat ja teollisuuden edustajat kokoontuivat katsomaan, mitkä voisivat olla ne keinot, jotta voitaisiin saada integroitu tapa tähänkin toimintaan tämä ehdotus, joka teillä on edessänne, eh, se eh, täydentää eh, integroitua lähestymistapaa ja kaikki 40 osapuolta tukivat tätä, samoin kuin eri sidosryhmät. Niinpä meidän mielestämme ei ole nyt tämänpäiväisessä ehdotuksessa ristiriitaa sen kanssa, että voi, voisi olla myös muita toimenpiteitä, jotka liittyvät integroituun lähestymistapaan. Usein on sanottu, että tämä teksti heijastelee sitä, että halutaan parempia mittaus, arvojen mittaustapoja ja Eh, sitä, miten asia hoidetaan aikaisemmin. Eh, on mitattu ainoastaan moottorin tehoja. Se ei kuitenkaan riitä eh, siihen, että annettaisiin oikea arvo siitä melustata, jonka kansalainen kokee. Meillä on nyt uusia mittaustapoja ja voimme tällä tavoin mitata meluja, melutasoja ja niinpä ne ovat realistisempia nämä mittaustulokset tällä hetkellä. Tämä uusi menetelmä johtaa siihen, että voimme katsoa uudestaan näitä vuoden 1995 melutason raja-arvoja ja ottaa huomioon eri kategorioiden erityisominaisuudet. Siitä syystä varmasti eh, parlamentti on antanut nämä ehdotuksensa. Me olemme valmiit tarkastelemaan hyvin myönteisesti näitä ehdotuksia. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten lopuksi esittelijä Milosav Oski, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo, eh, kolegyně, kolegové. Eh, Kiitos kovasti puheenjohtaja ja hyvät kollegat. Minun mielestäni Tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja rikas keskustelu. Minulla on tässä pari seikkaa, jotka sanoisin. Kramer sanoi, että neuvosto odotti Euroopan parlamentin puhuvan ensin ja minun mielestäni tämä on juuri äh, se syy, jonka tähden meidän pitäisi hidastaa vauhtia, koska äh, neuvoston taktinen, taktinen veto ei ole sopiva. Tällä tavoin ei pitäisi EU-ssa lakeja säätää ja meitä ei pitäisi painostaa. Äh, Martin Callanan vastasi oikeastaan jo Rova Märkenselle. En halua urheiluautoille mitään poikkeuksia, vaan erillisen kategorian. En Minun mielestäni meillä pitäisi olla myös pitkän aikavälin tavoitteet. Nyt säännellään jo näitä erityisajoneuvoja. Minä tiedän, että moottoripyörät ovat meluisia. Se, että emme ota uusia moottoripyöriä tähän se johtuu siitä, että ne ovat äh, jo säänneltyjä. Jos tänä päivänä ostaa Harley Davidsonin, sen pitää täyttää jo nykyiset äh, normit. Olen tyytyväinen äh, siihen, mitä kollegat sanoivat kuorma-autoista. Kolme prosenttia autoista saa aikaan 50 prosenttia melusta. Siitä syystä minun mielestäni liikenteen hallinta ja nopeusrajoitukset samoin kuin äh, kuorma-autojen äh, ajorajoitukset äh, kaupunkikeskustoissa saattaisivat saada aikaan paljon enemmän hyötyä kuin se, että asetetaan lisäsäädöksiä autoteollisuudelle. Haluaisin muistuttaa, että muutama vuosi sitten me eh, säädimme lakeja eh, hiilidioksidipäästöjen vähennyksistä ja kun me teimme näin, niin automaattisesti eh, säädimme lakeja myös korkeamman melutason puolesta – siitä syystä paras keino vähentää hiilidioksidipäästöjä on lisätä moottorin tehokkuutta ja se tarkoittaa, että saadaan aikaan enemmän melua. Ja nyt halutaan vähentää melutasoja ja se johtaa äh, automaattisesti hiilidioksiditasojen äh, nousuun. Mitkä ovat sitten kustannukset äh, autoteollisuudelle? En tiedä, oletteko huomanneet, mutta autoteollisuus on tällä hetkellä tilanteessa, jossa se ei ole kovinkaan hyvässä taloudellisessa jamassa. Brittimerkki Jaguar esimerkiksi, e, sen on intialainen yritys ostanut e, ja Volvon samoin on e, ulkomaalaisissa käsissä. En tiedä paljonko voimme tehdä eh, tämän melutason vähentämiseksi. Kiitos. Kiitoksia, Mira Slovutski. Varmaankin autoteollisuus on kokenut vaikeuksia. Tästä lainsäädännöstä riippumatta on moniakin syitä sille, miksi eh, se on tässä asemassa kun se on. Ja eikä välttämättä eh, siihen ole vaikuttanut ympäristölainsäädäntö sinänsä. Yleisesti tämä asia on ollut esillä, terveys ja velutaso. Meidän pitäisikin sitten koordinaattoreiden kesken käsitellä tätä asiaa, millä tavalla me vastaamme tähän haasteeseen, koska ei ole kysymys pelkästään autosektorista, vaan myös kiskoliikenteessä, raide, äh, kiskoliikenteessä on val, valtavia, rajoit, äh, valtavia haittoja syntynyt kansalaisten kannalta ja myös lentoasemien lähellä. Tämäkin on esityslistalla, mutta meidän pitää vakavasti keskustella. Meillä täytyy olla yhteinen pohja, mitkä ovat ne terveydelliset vaikutukset ja seuraukset, joita melusta syntyy. Tästä tulemme sitten puhumaan koordinaattoreiden kesken. Kuten esittelijä esitti, me tulemme äänestämään Envissä 19. syyskuuta. Sinne tullaan, äänestys tullaan siirtämään ja milloin se on sitten täysistunnossa esillä, niin se jää nähtäväksi. Esittelijä haluaisi tavata varjoesittelijöitä useampakin otteeseen. No, tässä suhteessa meidän täytyy olla joustavia. Paljon kiitoksia. Sitten vuorossa seuraava esitys, listan kohta, kohta neljä. Rajat ylittävät vakavat terveysuhat. Ja tässä meidän esittelimme on Gilles Bagnon, ja hän saa nyt ensimmäiseksi puheenvuoron. Bagnon. Monsieur le... Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat. 11. toukokuuta tässä kirjeessä puheenjohtaja pyysi lausuntoa, oikeudellista lausuntoa ajatellen komission ehdotusta mm, rajat ylittävistä terveysuhista, jotka ovat vakavia ja tässä kirjeessä eh, esittelijän, esittelijänä, eh, ja tässä eh, puhun ikään kuin valiokunnan nimessä, haluamme laajentaa varhaisen varoituksen järjestelmää kaikkiin vakaviin terveysuhkiin, jotka ovat rajat ylittäviä. Ja niinpä me haluamme täyttää nämä aukot, joita on näissä järjestelmissä, varsinkin ajatellen riskinhallintaa ja valvontaa. Toisin kuin Euroopan komissio, olen sitä mieltä, että rajat ylittävät terveysuhat, jotka liittyvät säteilyyn, ydinvoimaan, niiden pitäisi olla merkittävässä osassa tässä asiassa. Fukushiman tapaus 2011 osoittaa, Äh, keskeytän nyt. Ehkäpä esittelijä saisi ihan rauhassa esitellä mietintöluonnostaan ja ne, jotka haluavat lähteä salista, jota ei enää kiinnosta, voivat sen nyt tehdä ja jatkaa keskusteluita ulkopuolella. Ja nyt sitten Gilles Barnion saa puheenvuoron esitelläkseen kaikessa rauhassa oman mietintönsä. Monsieur le Président. Niin puheenjohtaja, nämä korvat eivät olleet äh, nyt ihan ajan tasalla, mutta me olemme olleet sitä mieltä, että pyysimme siis oikeudellista lausuntoa siitä, onko, onko mahdollista tai pitäisikö muuttaa oikeusperustaa, jotta voisimme laajentaa tämän asian myös ydinvoimavaikutuksiin tai ydinvuotojen niin vaikutuksiin. Tästä oikeudellinen yksikkö on sanonut, että oikeusperusta ei tarvitse muuttaa edes siinä tapauksessa, että ympäristövaliokunta haluaa laajentaa soveltamisalaa myös ydinvoimaonnettomuuksiin, koska nämä viimeksi mainitut ovat toissijaisia tässä asiassa. Niinpä säilytän pyyntöni, että meidän pitäisi laajentaa soveltamisalaa soveltamisalaa rajat ylittävissä vakavissa terveysuhissa myös ydinonnettomuuksiin. Ja tässä eh, kyseessä on artikla 1 tästä päätöksestä. Ja tiedoksenne olen antanut äh, asian käännettäväksi ja äh, se esitellään ympäristövaliokunnassa 10. Äh, päivä heinäkuuta ja määräaika tarkistuksille on 18. heinäkuuta. Tässä vaiheessa tämä asia hyväksytään syyskuussa valiokunnassa ja sitten äh, täysistunnossa lokakuussa. Kiitos. Kiitoksia Silvanio. Sitten varjoesittelijät. Ensimmäinen Christoph Fjellner. I actually, I've read the, uh, the report. Minä luin oikeudellisen yksikön äh, raportin ja se on mielestäni hyvin looginen, eikä se ainakaan herätä minun tykönäni mitään uusia ajatuksia, mutta olisi ehkäpä mielenkiintoista kuulla oikeudelliselta yksiköltä, koska joskus he kuulevat asioita, joita he eivät äh, ole laittaneet paperille. Ehkä he voivat sanoa jotain tähän. Kiitoksia. Seuraavaksi sitten kollega Rebecca Taylor. Um just to say, um, I've read through the Sanoisin vain, että minä luin tämän läpi. Minä en ole siitä mitenkään huolestunut, mutta olisi mielenkiintoista kuulla suoraan oikeudelliselta yksiköltä. Ripols, seuraava varjostelija. Kiitos puheenjohtaja. Mitä tulee tähän oikeudellisen yksikön lausuntoon, niin haluaisin sanoa, että ihan kuten esittelijä, pidämme hyvänä tätä, niin, eli siis sitä, että oikeusperustaa ei tule vaihtaa, vaikkakin komissio päätti, että ionisoiva säteily kuuluisi näihin terveysvaaroihin. Se on mielestäni ihan positiivinen asia, koska se informaatio, mikä meillä tähän mennessä on, on herättänyt tiettyjä huolenaiheita siitä, että tämä ionisoitu säteily jätettäisiin ulkopuolelle. Ja sen vuoksi haluaisinkin erityisesti kysyä ja pyytää komissiolta, että onko kaikki kansanterveydelliset asiat katettu Euratom-sopimuksella liittyen ionisoivaan säteilyyn, koska minusta tuntuu, että tässä on tiettyjä epäilyjä. Ja komission tavoitteen, esityksen tavoite sen pohjalta olisi luonnollisestikin loogista, että myös ionisoiva säteily otettaisiin tähän mukaan. Ja olen iloinen, että esittelijä ehdotti tätä. Kiitoksia. Sitten äh, ECRn puolesta Milan Kamnoch. Der war doch gerade noch. Habe ich doch gerade noch gesehen. Oliko hän täällä? Ist anscheinend nicht da, dann gibt's... Ei ole paikalla sitten. Seuraavaksi Guen puolesta Mastalaaka. Auch nicht da, gut, dann... Ei myöskään paikalla sitten Simakakis. Ei ole myöskään paikalla, no hyvä. Sitten jatketaan eteenpäin. Rova Kokovic, olkaa hyvä. Hvala lepa, predsednik. Očitno so te čezmejne zdravstvene... Niin, aivan ilmeisestikin nämä eh, rajat ylittävät eh, terveysuhat ovat niin kaukaisia, että väkeä ei ole täällä paljonkaan paikalla ja se osoittaa kyllä sen, miten vähän ihmiset ovat tietoisia näistä uhista sekä Euroopassa että Euroopan ulkorajoilla, koska ongelma, joka voi syntyä näissä rajat ylittävissä terveysuhissa, saattaa heijastua ihmisten terveyteen ja myös talouteen minkälaisia vaikutuksia tällä on, jos katsotaan äh, BKT tai sitten katsotaan äh, näitä yhteiskuntia, jotka haluavat pysyä hengissä. Tätä pitäisi myös painottaa. Meidän pitäisi miettiä myös, minkälaisia kokemuksia on saatu esimerkiksi Kiinasta, kun äh, siellä on ollut näitä lintuinfluenssoja. Ja se tapahtui 2008, kun Slovenia oli Eurooppa-neuvostossa huolissaan siitä, miten toimimme, kun tällaista tapahtuu. Eli valmiustila on tärkeä. Tuen tätä. Kiitos. Kiitoksia sitten hyvä si. Merci. Merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin palata tähän sisältöön, koska tämä on tärkeä aihe ja minulla olisi parikin esimerkkiä, jotka osoittavat, että nyt meillä täytyy ehdottomasti olla riittävästi tärkeitä tieto, tietoja. Fukushima-tapaus, josta Parnio puhui, mutta 2011 oli toinenkin tapahtuma, radioaktaavinen jodia sisältävä pilvi eh, Euroopassa, eikä edes tiedetty, mistä se oli eh, tullut. Tämä eh, on ongelma. Saimme tietää kuukausi sen jälkeen, että se tuli Unkarista ja se tuli sellaisesta laitoksesta, joka valmisti tällaisia jodia sisältäviä kokonaisuuksia ja meillä pitäisi olla mahdollisuuksia mitata radioaktiivisuutta myös sillä tavoin, että me voimme jäljittää nämä radioaktiiviset kaasut. On paljon maita, joissa on radiometrejä, mutta ei tällaisia jäljitysjärjestelmiä. Ja nyt esittelijä, esittelijän kiinnittäisi hänen huomiota on useita maita, esimerkiksi Saksa ja Ruotsi, jolla on hyvin tarkat mittausmahdollisuudet, mutta näitä ei voi välittää suurelle yleisölle, joten nyt olisi ehdottoman tarpeellista, että nämä tiedot ovat julkisia ja niitä pitäisi pystyä julkistamaan, koska tässä ongelma on se, että Unkarissa tämän laitoksen läheisyydessä eh, asuvat ihmiset ovat huolissaan, koska he eivät tienneet, minkälaisia päästöjä oli. Ja nyt pitäisi ihmisten saada tietää näitä määriä. Tämä on siis rajat ylittävä asia, joka liittyy ihmisten terveysasioihin. Kiitos sitten Dagmar Rothberend. Kiitoksia. Olen myös lukenut tämän oikeudellisen yksikön lausunnon ja oikeuden yksikkö on aina erinomainen ja eksplisiittinen ja siinä ei ole mitään väärää. Se, mitä minä joskus toivoisin, toivoisin, oikeudelliselta yksiköltämme. Ja, ja tämähän kollegat myös tiedät, tietävät, että oikeudellinen yksikkö joskus ottaa huomioon omassa lausunnossaan, että tämä on poliittinen instituutio, tämä parlamentti. Joskus toivoisinkin, että juristina toivoisin, että joku joskus hyvinkin esittelee oikeudellisen tilanteen, mutta myös osittain ne mahdollisuudet päästä poliittiseen tavoitteeseen poliittinen tavoittelu tässähän oli, että mietinnössä viitattaisiin siihen, että rajat ylittävät terveysuhkat, uhat syntyvät radioaktiivista säteilystä. Totta kai me tiedämme, että tämä on teoreettisesti Euratom-sopimuksessa mukana, mutta e-, eihän siitä ole kysymys. Mehän haluamme tässä paikkaa ja tässä mietinnössä painottaa sitä, eikä vasta sen jälkeen, kun Japanissa on tapahtunut onnettomuus on useitakin uhkia, jotka syntyvät radioaktiivisesta, äh, radioaktiivisista jätteistä tai säteilystä. Tehän tiedätte, että on ihmisiä ollut aina, jotka, joita vastaan hyökätty radioaktiivisilla uhalla joistakin maista. Silloin tapettukin ihmisiä tällä tavalla. Ja tällaisessa mietinnössä on hyvä, että eksplisiittisesti asiaa kuvaillaan. Varmastikin ja luonnollisestikin koko tämä ionisoivan äh, säteilyn äh, sektori on Euraton sopimuksessa, mutta minusta on poliittista, äh, tär, poliittisesti tärkeää, että me teemme asiasta jotain, asiasta jotain. Sitten oikeusperusta. Me, tiemme, me tunnemme tietenkin EU-tuomioistuimen päätökset. Aikaisemmin olemme sitten unohtaneet sen ja ja usein olemme sitten valinneet oikeusperustan äh, poliittisesti haluamallamme tavalla. Se ei juridisesti aina ole puhdasta juttua, ja ymmärrän kyllä oikeudellisen yksikön siinä, että, että he eivät pidä sitä oikeudellisesti hyvä, juridisesti hyvänä, mutta usein tämä on myös, tässä on myös kysymys lausumasta, kannanotosta, siksi meidän täytyy tehdä poliittisen päätös, minkälaisen oikeusperustan me haluamme. Tämä on minusta oikea tie edetä me voimme sitten neuvotella komission kanssa siitä, ja olemme aina onnistuneet aikaisemmin. Viime vuonna komissiokin on sanonut, että okei, okay, tämä toinen oikeusperusta on ihan ok. Tämä, tätä en nyt sisältöä tässä lähteä arvioimaan, se kuuluu esittelijöille varjoille. Varoitan vain siitä, että jos me annamme jonkun poliittisen kannanoton, joka on tärkeää radioaktiivisen säteilyn vaaroista, ja radioaktiivisista äh, onnettomuuksista, niin se täytyy esitellä tämä tilanne ja kuvata tämä tilanne. Ja tarvittaessa täytyy myös valita oikeusperustakin sen mukaan. Ja tässä paikassa sanon vielä, että oikeuden yksikkö, minä nostan hattua, varmastikin raportoitte tämän äh, oikeusyksikön lausunnon laatijalle. Me todellakin toivoisimme, että yksi, oikeudellinen lausuma, se on tietysti juridisesti, se pitää olla oikein, mutta siinä täytyy myös nähdä mahdollisuudet päästä poliittiseen tavoitteeseen. Kiitoksia. Sitten Vittorio Prodi. Grazie, Presidente. Ehm, Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin ähm, vain mainita herra eh, Panjon esittämän kommentin eh, siitä, miten tärkeää on ottaa huomioon ionisoiva säteily. Se voi liikkua myös eh, säätiloista liippuen, se saattaa riippuen ja se saattaa mennä myös hyödykkeiden ja tavaroiden mukana maasta toiseen. Se on myös maapallon lämpenemisestä ja tietenkin vaikutuksia on terveyteenkin, koska kyse on hiukkasista. Ja nämä hiukkaset saattavat olla karsinogenisia suopea aiheuttavia paljon asioita, jotka pitää ottaa huomioon. Ne ovat kaikki tärkeitä. Kiitos. Sitten, koska oikeudellinen yksikkö on paikalla, niin pyytäisinkin herra Rodriguezia, joka edustaa oikeudellista yksikköä täällä, niin ehkä voitte esittää nyt kannan, koska tässä on puhuttu usean otteeseen oikeudellisesta yksiköstä ja sen kannanotoista. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia, vaan puheenjohtaja. Minulla ei ole paljonkaan lisättävää siihen, mitä kirjoitimme jo tässä lausunnossamme, paitsi että täällä oli kysymys siitä, että se, että otetaanko ionisoiva säteily, että jos otetaan sellainen mukaan, voidaanko se ottaa mukaan tähän lainsäädäntöön. Tämä oli siis ensimmäinen kysymys ja toinen kysymys ja seuraus oli se, että pitäisikö muuttaa oikeusperustaa. Tämä oli oikeudellinen kysymys oikeudelliselle yksikölle ja siitä esitettiin oikeudellinen lausunto. Ja e, tässä lausunnossa sanottiin, että kun katsotaan nyt ehdotuksen tarkoitusta ja sisältöä, e, se on e, ensimmäinen ohjenuora, joka meillä on silloin, kun arvioimme oikeusperusta, kun olemme nähneet sisällön tässä ehdotuksessa. Nyt on mahdollista säilyttää nykyinen oikeusperusta, kansanterveys oikeusperusta, joka on seutissa, ja ei ole tarvetta muuttaa Euratom-sopimuksen oikeusperustaa. Ja meillä perusteltiin asiaa niin, että päätarkoitus, päätavoite komission ehdotuksessa on tukea, niin kuin artiklassa yksi sanotaan, estää tautien leviämistä jäsenvaltioiden äh, välillä ja äh, poistaa pääterveysuhat. Ja kun katsotaan tätä tarkoitusta ja sisältöä ehdotuksessa, on aivan selvää, että päätarkoitus on sellainen, että se määrittelee oikeusperustan ja eh, kansanterveysoikeusperusta eh, on juuri se oikea, niin kuin se tällä hetkellä onkin. Se, että uhan saattaa aiheuttaa ionisoiva säteily, ei välttämättä vaadi euro, euroatomin, eh, euroatomin, euroatom-sopimusta oikeusperustaksi. Ja meillä on myös tästä oikeuskäytäntöä, jonka mukaan jos on nyt kaksi tavoitetta, silloin keskeinen tavoite määrää oikeusperustan ja tässä keskeinen tavoite on se, että puututaan rajat ylittäviin terveysuhkiin ja se, että yksi näistä terveysuhista saattaisi olla peräisin ydinvoimalasta – se ei tarkoita sitä, että pitäisi ottaa Euratomin pykäliä oikeusperustaan. Mutta sitten vain lyhyt kommentti. Tämä oli siis meidän päätelmämme, joka kuitenkin otan huomioon Rova Roth Berentin huolet Ymmärrän häntä täysin. Oikeudellisen yksikön vastaus perustuu aina siihen, mitä on meiltä kysytty. Ja siihen perustuu myös tämä perustelumme. Ja jos valiokunta nyt päättää esittää tarkistuksia tai jos se haluaisi muuttaa tätä niin, että lisätään Euratom-sopimus oikeusperustaan, en usko, että näin kuitenkaan ole, mutta silloin pitäisi kuulla asianomaista valiokuntaa, oikeudellisten asioiden valiokuntaa, ja varmasti kaikki ovat nyt asiasta kuitenkin samaa mieltä, joten oikeusperustan pitäisi pysyä ennallaan ja mikäli mahdollista säilyttää todella tämä nykyinen. Kiitoksia. Kiitoksia, Rodriguez. Tässä on heti, tämä professori kaksi puheenvuoropyyntöä, Rotman Bertil Silvanion. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minulla on kaksi kysymystä. Nyt kun katson kohtaa 12 tässä oikeudessa lausunnossa, kaksi kysymystä. Ensinnäkin, jos me lisäisimme, jos nämä vaaralliset terveysuhat jotka ovat rajat ylittäviä, johtuvat onnettomuuksesta jostakin muista radioaktiivisuusvaaroista. Uskotteko todella, että, että se olisi minusta tämä olisi oikeastaan äh, aika itsenäinen äh, vaaratekijä. Toinen kysymykseni on pragmaattinen ja juridinen samalla. Jos miettäisimme pois tällä oikeusperustan, äh, äh, siis Euroopan oikeusperustana niin silloin, silloin tällainen rajat ylittävä uhka ja radioaktiivista säteilystä, mitä, mitä, mitä komissio, neuvosto ja ehkä jokin, jokin muu juristakin eh, sanoisi, että oliko se tämä mahdotonta, koska se kuuluu jo Euroopan sopimukseen. Kiitokset, Silpanio. Euh, c'est très intéressant le erittäin mielenkiintoinen tämä keskustelu ja Dagmar Rothberendin kommentit. Kyse on lainsäädännöstä, jota nyt valmistellaan. Päätös, joka koskee vakavia rajat ylittäviä terveysuhkia. Minä olen ollut yhteyksissä pääosaston komission pääosaston kanssa. Ja kun poliittisesti, minä toivoin, minun mielestäni poliittisesti tärkeää toimia niin, että voimme laajentaa radioaktiivisuus ja ionisoiva säteily tähän poliittiseen päätökseen, joka meidän pitää tehdä. Ja minulle sanottiin heti, että se ei ole mahdollista, koska on Euratom-sopimus ja poliittisesti siis Tätä asiaa ei voi esittää. Minä itse olen myös juristi ja parlamentaarikko ja siitä syystä puheenjohtajan kautta halusin pyytää oikeudelliselta yksiköltä lausunnon ja tässä oikeudellisessa lausunnossa sanotaan, että lähtökohtana niin oli poliittinen tavoite, että otetaan mukaan tämä radioaktiivisuus ja ionisoiva säteily mukaan. Ja mehän keskustelemme sisällöstä seuraavassa kokouksessa ja erittäin äh, tyytyväinen olen nyt, kun saimme tämän oikeudellisen lausunnon ja kiitoksia kovasti, että puheenjohtaja lähetti tämän kysymyksen. Nyt me voimme toimia poliittisesti äh, tämä lausunto huomioon ottaen äh, sillä tavoin, että voimme parantaa tätä ehdotusta niin, että otetaan huomioon kaikki rajat ylittävät terveysuhat ja tosiaankin äh, tämä esimerkki, joka esitettiin, se on ollut, oli erittäin äh, vakava terveysuhka. Ja äh, siinä näimme, että tämä asia levisi pidemmälle tai laajemmalle kuin pelkästään Unkariin. Ja siitä syystä, syystä on tärkeää, että otetaan huomioon nämäkin terveysnäkökohdat. Kiitos. Rodriguez. Herra Rodriguez, haluatteko vastata tähän? Yes, thank you very much. Kiitos kovasti aivan lyhyesti tähän yksiin kiitoksia niistä. Sanoisin, että <clears throat> on mahdollista lisätä säädöksiä tällaisiin annettomuuksiin, jotka johtuvat radioaktiivisista lähteistä. Niin kuin tässä viimeisessä kohdassa sanotaankin, että jos nykyinen esitys käsittelisi tällaisia radioaktiivista lähteistä koskevia terveysuhkia, rajat ylittäviä terveysuhkia, niin neuvoston päätös vuodelta 1997, äh, joka, joka käsitteli tällaista varhaista tiedonvaihtoa siinä tapauksessa, että radiologisia hätätapauksia syntyy. Tällainen uusi järjestelmä, uusi kokonaisjärjestelmä, jota, jota me olemme luomassa, se sitten korvaisi tämän vanhan järjestelmän. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä olisi yleinen järjestelmä, joka sisältää ja kattaa myös tiedonvaihdon, jota tarvittaisiin tällaisten rajat ylittävien terveysuhkien hoitamisen. Tällaisessa radiologisessa hätätapauksessa on toinenkin kohta, jonka olemme lisänneet tähän lausuntoon. Se on kohta 15, jossa sanotaan, että vaikkakin esimerkiksi neuvosto, komissio ja neuvosto sanoisivat, että me tarvitsemme varmasti Euratomin oikeudelliseksi perustaksi niin me olemme, tämä on nyt juttu on esillä oikeustuomioistuimessa, jossa parlamentti kiistää sen, että tällainen oikeusperusta yhdistettäisiin, e, siis EU-sopimus ja erotoimussopimus yhdistettäisiin, ja oikeusperustan pitäisi olla pelkästään tämä jossa tämä EU-sopimus eikä erottamissopimusta tarvita. Meillä on Meillä on tässä oikeuden asiantuntijalausunto takana ja voidaan sanoa, että tämä, kun puhutaan tästä notifioinnista ja energiainfrastruktuurista, komission neuvosto katsovat, että se seikka, että tässä viitataan investointeihin – energiasektorilla, jossa käytetään radiologisia lähteitä, niin se fakta, että asetus sisältää tämän säädöksen, niin se edellyttää eurotomia oikeusperustaksen. Me kiistämme parlamentissa sen, ja juriskonsultti sanoi, että sitä, siihen ei ole tarvetta, että oikeusperusta, energiaoikeusperusta ja EU-perussopimus riittäisi ja totta kai nyt täytyy odottaa vielä lopullista arviota EU-tuomioistuimesta. Tämä aivan lyhyesti tästä. Ja sanon, että me tiedämme, että jos me sisällämme tämän tämä uudet radiologiset, radiologiset hätätilanteet, niin meidän täytyisi sitten kumota nykyinen lainsäädäntö vuodelta 2007, jossa käsitellään vain ja spesifisesti tätä radiologista hätätilannetta. Silloin meidän täytyisi osoittaa tässä tekstissä, jota on ehdotettu, että mitä me ensimmäisenä haluamme, on se, että käsitellään sitä, millä tavalla tällaiset raitoon liittyvät terveysrahat otetaan käsiteltäviksi, miten hoituu tiedonvaihto ja niin poispäin. Ja aivan lopuksi ihan lyhyesti, täällä on jo esimerkki siitä, jossa me puhumme kohdassa 10 tällainen vakausinstrumentti, joka ja tässä perustana on, on EU, EU-perussopimus e ja, ja myös artikla taloudellisesta yhteistyöstä. Ja tämä asetus meillä, meillä on kutakuinkin sama, siinä on kutakuinkin sama rakenne kuin nykyisessäkin, ja siinä on sama tavoite. Meillä on säädöksiä jotka koskevat yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jossa voidaan hoitaa vakavia uhkia, uhkatilanteita ennen kuin, ja ennen kuin, se, ennen kuin onnettomuus tapahtuu ja sen jälkeen meillä on toimenpiteitä, jotka koskevat valmiutta, suunnittelua, seurantaa, seurantaa ja varhaisvaroitusta ja niin poispäin. Tässä on, tämä on sellainen väline tai instrumentti, joka, jota voitaisiin ehkä verrata nykyiseen Niinpä sanoisinkin, että me emme tarvitse eurotomia oikeusperustaksi. Vaikkakin me tarvitsisimme sitä, niin meidän, saattaa, meidän ehkä pitäisi saada, me saisimme apua tuomioistuimen päätöksestä niin, että päätarkoitus on se, joka tässä on kyseessä. Näin ollen tämä osittain liittyy radiologisiin hätätapauksiin, mutta ei se tarkoita sitä, että aina kun se mainitaan, niin pitäisi lisätä eurot oikeusperustaksi. Se, mikä on päätavoite, ja sehän on se, mikä on, on tärkeintä tässä, ja tämähän, tämä, näin tuomioistuinkin aina lausunut, ja siinä, sen takia me päädyimme tähän johtopäätökseen ja tähän lausumaan. Kiitoksia. No niin, kiitoksia kovasti. Sitten varjoesittelijät, varjoesittelijän kesken tästä vielä tästä puhutaan. Joka tapauksessa tässä Tämä on laaja lausunto ja siinä on kysymys laajoista vastauksista. Kysymys myös siitä, että minkälainen on kysymyksen asettelu. Onko se poliittinen kysymyksen asettelu, koska esittelijän ja järjestelijöiden kannalta on kysymys siitä, että mitä on poliittisesti mahdollista tai mahdotonta. Mehän kernaasti aina haluamme kuulla, mikä on poliittisesti mahdollista, ja näin se kysymyksen asettelukin täytyy rakentaa. Mutta joka tapauksessa paljon kiitoksia tästä kattavasta vastauksesta ja kattavasta lausunnosta. Seuraavaksi puheenvuoro komissiolla, olkaa hyvä. Yes, good morning. Uh... Niin, hyvää aamupäivää kaikille. Kiitos puheenvuorosta. Tämä ehdotus perustuu 168 artiklaan perustamissopimuksessa ja siihen kuul, siihen liittyy myös äh, viittaus rajat ylittäviin vakaviin terveysuhkiin. Ja siksi komission mielestä oli tärkeää laajentaa olemassa olevaa lainsäädäntöä liittyen tarttuviin tauteihin joka on ollut äh, voimassa vuodesta 1998 ja toimii hyvin. Ja tällä on katettu sitten muunlaisetkin uhat, esimerkiksi kemikaalit ja muut lähteet. Johdantosan kappaleessa numero seitsemän komissio eksplisiittisesti sanoo, että päätös ei koske vakavia rajat, rajat ylittäviä terveysuhkia, jotka lähtevät ionisoidusta säteilystä, koska artikla 2 ja luku 3 Euratom-sopimuksessa kattaa sen. Joten komission näkökulmasta meillä on jo sopimus, voimassa oleva sopimus, joka kattaa nämä uhat, jotka johtuvat radioaktiivisesta säteilystä. Siksi komission ehdotuksen kattavuus on ihan selvä. Se kattaa kaikki rajat ylittävät vakavat terveysyhät, poikkeuksena säteilystä aiheutuvat uhat. Muu, musta osasta ehdotusta ei ole tänä aamuna puhuttu, koska se kattaa esimerkiksi ähm, tällaisen ennaltaehkäisy suunnitelmat ja sitten myös esimerkiksi yhteiset hankinnat, kun on kysymys pan-epidemioista ja vakuutuksista. Esimerkiksi 2009 jokainen jäsenvaltio erikseen osti nämä rokotukset ja se oli hyvin hankalaa. Nyt se tehdään yhteisellä tarjouskilpailulla. Eli en tässä pitäisi keskittyä vain tähän säteilyosaan, vaan tässä on muitakin tärkeitä asioita. Sen lisäksi meidän pitäisi käyttää tätä äh, varhaista hälytysjärjestelmää mekanismina tehdä hälytyksiä jäsenvaltioiden kesken. Me haluaisimme käyttää myös äh, yhteistä riskinarviointijärjestelmää, samoin kuin äh, tätä terveyskomitea, joka koordinoi jäsenvaltioita. Viittaisin myös artiklan 12 tässä ehdotuksessa, jossa uudelleen vahvistetaan yhteisön mahdollisuudet, äh, jossa komissio voisi käyttää delegoituja säädöksiä tällaisena turvallisuusverkkona. Tämä on ihan uusi asia. Me olemme ottaneet käyttöön myös uuden äh, kansainvälistä yhteistyötä koskevan asian, koska nämä ovat sellaisia uhkia, jotka tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta ja sen vuoksi on tärkeää, että tämäkin on otettu huomioon. Mitä tulee sitten tähän erityisen asiaan, josta tänä aamuna erityisesti puhuttiin, niin komissio olisi tyytyväinen, jos me saisimme ähm, kopion tästä oikeudellisen yksikön äh, lausunnosta. Ja me sitten voisimme seuraavaan kokoukseen ottaa kollegamme, jotka ovat vastuussa Euratom-asiasta, selittämään näitä toimenpiteitä. Kiitos. Dank. Kiitos komissiolle. Tiedän, että te istutte nyt tavallaan, tai olette puun ja kuoren välissä. Ja ehkäpä into tässä vielä kasvaa, jos me saamme tässä aikaan hyvää työtä. Ja sitä kautta sitten saamme myös neuvoston innostumaan asiasta. Silpan Joo vielä lopuksi esittelijänä, ole hyvä. <coughs> Oui, donc, rapidement, monsieur. Niin aivan nopeasti puheenjohtaja. Ja tosiaankin kun kuulin kaikkien puheenvuorot, myös komission kannanoton pääosastosta, ehkäpä muutama kommentti ajatellen tämän päätöksen kontekstia. Se on poliittinen, aivan kuten Dagmar Roberen sanoi, koska eh, tämä eh, päätösehdotus eh, siitä piti kyllä oppia sillä tavoin, että otetaan huomioon ne kriisit, joita on ollut viime vuosina. Mm, H1N1 esimerkiksi 2009 ja myös 2010 tuhkapilvi tai E. coli bakteeri 2011. Meillä on ollut tehottomia toimintamalleja Euroopassa. Niinpä mm, tämä ehdotus tuli meille komissiolta toukokuussa. Olen todella innokas ottamaan vastaan tätä päätösehdotusta, tätä päätöstä, josta keskustellaan 10. päivä heinäkuuta, koska minusta vaikuttaa siltä, että se vastaa meidän huolenaiheisiimme, koska meidän täytyy tosiaankin pystyä arvioimaan riskejä ja laajentamaan riskinarviointia myös valmistella tehokkaammin näiden kriisien torjuntaa ja sekä etukäteen että myöhemminkin meillä pitää olla käytössämme tarvittavia välineitä ja järjestelmiä. Lisäksi te näette kyllä sitten mietinnöstä, joka myöhemmin teille välitetään me haluamme siis laajentaa tätä soveltamisalaa myös muihin aloihin kuin mitä komissio on ehdottanut, varsinkin ionisoiva säteily tai sitten radioaktiiviset päästöt. Pitää muistaa myös, että, että tässä pitää ottaa huomioon myös lääkemarkkinoiden lääkeväärennökset, joka on hyvin arkaluontoinen aihe, ei ainoastaan tässä lausunnossa, vaan myös keskenämme. Tässä mietin juuri komiteologian menettelyä niin kuin olemme asiasta äänestäneet viime vuosina. Minusta vaikuttaa siltä, että pitäisi laajentaa soveltamisalaa myös sellaisiin lääkevalmisteisiin, joita käytetään väärin tai sitten ovat väärennöksiä. Ja tässä on myös ehdotuksia, jotka liittyvät johdonmukaiseen toimintaan ja asiantuntijoiden riippumattomuus. Tässäkin meillä on ollut viime vuosina ongelmia ja e, tietosuoja, henkilötietosuoja, e, parempi, e, parempi tehtävän asettelu myös niin tautien ehkäisy- ja valvontakeskukselle, ECDClle ja myös suhteen kolmansiin maihin. Siinäkin tulee huolenaiheita esiin ja lisäksi menettelyt, kun katsotaan äh, lääkinnällisiä toimia ja, ja sitten Euroopan komission äh, ja parlamentin äh, sananvalta tässä, koska minun mielestäni Euroopan parlamentti meillä on keskeinen rooli ja se ei kuitenkaan välttämättä heijastu tässä Äh, kun puhutaan, nämä voi eteemme tulla. Niinpä äh, tosiaankin äh, erittäin innokkaasti, mutta myös päättäväisesti minä vien tätä mietintöä eteenpäin ja uskoisin, että meillä on tässä sellainen teksti, joka on aivan perustavanlaatuinen ajatellen 500 miljoonaa eurooppalaista ja heidän tulevaisuuttaan, varsinkin kun mietitään kaikkia mahdollisia kriisejä, joita tuleva, tulevina vuosina on edessä. Niinpä eh, meidän pitää olla eh, sekä proaktiivisia että rakentaa lainsäädäntöä sillä tavoin, että voimme paremmin suojata niitä, jotka meidät ovat tänne valinneet, eli eurooppalaisia. Kiitos. Kiitoksia Silpanion. Ja mietintö tulee ympäristövaliokuntaan taas 10. heinäkuuta ja sitten määräaika tarkistuksille on 18. heinäkuuta. Äänestys on 19. syyskuuta valiokunnassa ja täysistuntoon se tulee sitten lokakuussa käsiteltäväksi ja päätettäväksi. Paljon kiitoksia. Sitten on vuorossa seuraava on kohta, kohta viisi ja kuusi. Tässä on kysymys tutkimukseni innovoinnin puiteohjelmasta Horisontti 2020 ja tätä sen täytäntöpanoa koskeva erityisohjelma horisontti 2020. Eli esityslistan kohdat 5 ja 6. Ja lyhyesti niille, jotka haluavat poistua salista. Nyt on mahdollisuus poistua täältä näistä premisseistä. Sen jälkeen annammekin välittömästi puheenvuoron esittelijällä, joka johdattelee meidät tähän pakettiin. Vastuuvaliokunta on ITRE, teollisuusvaliokunta ja nyt annankin esittelijälle puheenvuoron. Esittelijä Bushoi, olkaa hyvä. Thank you very much, President. Uh, uh thank you for your proposal. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Uh, erittäin hyvä ajatus ottaa nämä kaksi asiaa yhdessä, koska ne menevät samoilla linjoilla tässä. Nämä asiat ovat hyvin tärkeitä ajatellen uh, tutkimusta ja kehitystä. Me olemme painottaen, että tarvitaan lisää innovaatiota ja innovaation puute on haitanut EUn kilpailukykyä. Meidän mielestämme pitäisi löytää keinot tukea tiedettä, tutkimusta ja innovaatiota, joka tukee meidän teollisuuden vastuuta ja se mahdollisuutta vastata haasteisiin. Nyt meidän täytyy taata se, että mahdollisimman laajalta, laajalti osallistutaan tutkimukseen myös PK-yrityksistä ja kansalaisyhteisön parista. Haluaisin kiittää komissiota kovasta työstä. Nämä ehdotukset ovat erittäin kattavia. Ne menevät mielestäni oikeaan suuntaan. Minä olen esittänyt tarkistuksia, jotka ovat lähinnä lisäyksiä joissa valotetaan tiettyä näkökohtaa, mutta ne eivät muuta mitenkään komission ehdotuksen rakennetta. Haluan painottaa, että nämä ehdotukset, joita olen esittänyt, ne liittyvät terveydenhuollon tutkimukseen, mutta ne liittyvät myös muihin valiokunnan aihealueisiin. Minä esitän tarkistuksia niistä aiheista, joita en ehdi tarkastella äh, tarpeeksi. Ja minä odotan äh, ehdotuksia varjoesittelijöiltä ja muilta kollegoilta. Mitä tulee terveydenhoidon tutkimukseen, äh, siinä elinikäinen terveys ja kaikkien hyvinvointi on, ovat tärkeitä. Ja tässä pitäisi siirtyä hoidosta ennaltaehkäisyyn, se on olennaista. Ja siksi minun mielestäni pitäisi tukea tiedettä, jotta ymmärrettäisiin paremmin terveysnäkökohdat, jotka auttavat kehittämään ennaltaehkäisyä ja luomaan innovatiivisia rokotteita. Olen tyytyväinen siihen, että komissio painottaa kroonisten tautien tutkimusta. Tämä pahenee aina vain tulevaisuudessa, kun väestö vanhenee. Komissio on ottanut mukaan esimerkkejä kroonisista taudeista, sydän- ja verisuonitaudit ja syöpä mukaan lukien. Ja sen sijaan, että lisätään uusia tauteja, tähän haluaisin selventää, että nämä ovat ainoastaan esimerkkejä, jotka eivät muuta mitenkään rahoitusprioriteetteja, jotka tulevat esiin näissä ohjelmissa. Muussa tapauksessa meillä olisi todella pitkä lista ja ehkä se ei siltikään olisi kattava, joten minun mielestäni on paras säilyttää tässä joustoa. Nyt tarvitaan vielä neuvoja mielestäni harvinaisten tautien alueella ja harvinaislääkkeiden kehityksessä nämä lääkkeet, tai näitä tauteja on 30 miljoonalla eurooppalaisella jo. Niillä ei välttämättä ole riittäviä hoitoja, koska sellaisia ei ole olemassa. Tämä on sellainen asia, jossa Eurooppa voisi tuoda lisäarvoa, varsinkin niin, että jaetaan paremmin vähäinen tieto tällä alalla. Ja sitten eh, biolääketieteellinen eh, tutkimus ja kehitys. Eh, siinä voidaan kehittää räätälöityjä lääkkeitä, jotta otetaan geeniverimä huomioon. Ja tällä tavoin voidaan säästää rahaa niin, ettei lisätä kulutusta tai kustannuksia näissä tehottomissa hoitomuodoissa. Meidän pitäisi muistaa, että tuemme myös kansainvälistä yhteistyötä näillä aloilla. Minä ehdotin myös eh, tässä täytäntöönpanon eh, paperissa, että meillä pitäisi, olisi, pitäisi olla erillinen eh, osio ympäristöterveyteen on tärkeää saada aikaan yhteys kliinisen tutkimuksen ja tieteen välille ja tämä pitäisi näkyä myös innovatiivisissa tuotteissa, jotka hyödyttävät koko yhteiskuntaa. Ja tästä, tästä syystä olen sitä mieltä, että horisontti 2020 sen pitäisi tukea myös erityyppisiä tutkimusaloja ja monilla kroonisilla taudeilla on samantyyppiset äh, mekanismit ja äh, ristikkäistutkimus varmasti auttaisi siinä, että saataisiin parempia tuloksia myös potilaita ajatellen. Ja lopuksi vielä ähm, kantasolututkimuksesta. Se on ollut pitkään ristiriitainen kysymys. Olen tietoinen niistä ongelmista, joita bioeettisestä näkökulmasta on kantasolututkimusta ajatellen. Ja eh, aika hajanaista on myös lainsäädäntö. Eh, me tarvitsemme lisätyötä tällä alalla ja eh, kantasoluhoidot ovat hyödyttäneet esimerkiksi mm, hoitona eh, silloin, kun eh, kyse on eh, henkeä uhkaava tauti kyseessä. Tässä pitäisi lähettää myönteinen viesti ja pitäisi käyttää aikuissoluja ja sellaisia soluja, jotka ovat peräisin kantasoluista, jotka ovat vaihtoehtona alkiokantasoluille. Mitä tulee sitten elintarviketurvallisuuteen, minä olen ehdottanut muuttoa, muutosta eh, sillä tavoin, että otetaan myös muutokset huomioon ja tässä painotetaan eh, parempaa eh, ruokavaliota ja siihen liittyvää tutkimusta, joka edesauttaa myös terveystavoitteissa ja sitten tarkistukset, niissä painotan myös sitä, että tarvitaan tehokkaampaa lämmitys- ja viilennysjärjestelmää ja siinä mm, käytettäisiin uusiutuvia energianlähteitä. Resurssitehokkuus pitäisi olla myös asia, joka pitäisi ottaa huomioon koko ohjelman, ohjelmassa kautta linjan. Ja sitten täytäntöönpanokysymyksiä on tärkeää, että meillä on äh, selkeät tulosindikaattorit äh, tässä ohjelmassa ja se liittyy myös prioriteetteihin ja äh, niiden rahoitukseen. Tässä on muutama tarkistus myös, jotka liittyvät tavoitteisiin. Tässä myös pk-yritysten rahoitus, työpaikkojen luominen ja myös panos BKT-kasvuun. Ja minä olen ehdottanut tarkistuksia mm, näistä kysymyksistä ja aion esittää myös niitä lisää. Tarvitaan strategia, strategista koordinointia unionin ja kansallisella tasolla tehtävistä tutkimustoimista EU-levon, EU-tason rahoitus, sen pitäisi tarjota lisäarvoa myös tutkimusohjelmiin. Ja nyt vielä lopuksi puuttuisin budjettikysymykseen. Se on erittäin tärkeä kysymys ja varmasti olette nähneet, että minä en ole esittänyt mitään tarkistuksia komission lukuihin, paitsi eh, tähän, jossa vaaditaan 12 eh, prosentin allokointia eh, terveydenhoidon tutkimuksen, terveystutkimuksiin ja Lisäksi myös innovatiiviset pk-yritykset otetaan esiin tässä. Minä haluaisin valita ITRE-valiokunnan näkökannan ja siinä halutaan halutaan äh, pitää nämä osuudet sellaisena, vaikka äh, asiat muuttuisivatkin neuvostossa. Siitä, olen, siitä syystä olen äh, aikoon tehdottaa kattavaa budjetti, budjettitarkistusta tulevaisuudessa. Jos nätetään nämä budjettinäkökohdat sivuun, minun mielestäni tämä ehdotus on hyvä, vaikka se olisi voinut olla kunnianhimoisempi kun katsotaan innovaation ja äh, tutkimuksen rahoitusta. Kiitos. Ah, kiitos tästä seikkaperäisestä johdannosta tästähän lausuntoon. Niin sitten varjoesittelyn vuoro. Pyytäisinkin, että puheenvuorot ovat sitten korkeintaan kolmen minuutin pituisia, koska meillä on vielä livekin esityslistalla ja haluaisin saada näillekin riittävästi aikaa käsittelyä varten. Seuraavaksi kollega Gutierrez Cortines. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, nyt eh, me olemme aikaisemminkin saaneet kuulla tästä asiasta jo. Ja eh, tosiaan meillä on ainoastaan 15 minuuttia. Sanoisin pari seikkaa. Minä olen Itressä myös ja minun mielestäni eh, on erityisen tarpeellista, että me viittaamme terveyteen ja ympäristöön, mutta myös näiden lisäksi tiettyihin periaatteisiin, jotka liittyvät äh, horisontti 2020 äh, puitteisiin ja niiden avulla voimme parantaa terveyttä ja ympäristöä. Äh, voin sanoa, että me olemme käyttäneet tiettyjä määritelmiä, jotta rakennerahastoja voidaan käyttää innovaatiokysymyksiin koska vihreä Vihreä talous liittyy tietotalouteen ja niinpä meidän pitää luoda puiteohjelmassa ja rahoituksessa sellaiset mahdollisuudet, että voidaan parantaa terveyskysymyksissä tilannetta samoin kuin ympäristöasioissa. Ja tässä on oma innovaatiostrategiansa ja niinpä me, toi, me tuemme tätä rakennemääritelmää. Kyse ei ole ainoastaan fyysisistä rakenteista, vaan kyse on myös viestintäjärjestelmistä, työryhmistä, jotka edistävät tutkimusta. Nämä käsitteet pitää määritellä kaikissa ohjelmissa ja tämä liittyy myös ympäristöön ja eh, sama liittyy eh, näihin lippulaivahankkeisiin, joita on otettu esiin. On paljon yksityisiä sairaaloita, jotka voivat tehdä yhteistyötä yliopistosairaaloiden kanssa. Ja usein emme voida erottaa, voi erottaa näitä täysin toisistaan. Ja niinpä mm, tämä systeeminen luonne on tärkeää. että Meidän pitää tehdä poikkitieteellistä työtä myös. Ja tästä aivan konkreettisia esimerkkejä. Minun mielestäni kiinnitetään liikaa huomiota ilmastonmuutokseen ja sitten saattaa olla, että tietyt alueet kärsivät siitä syystä. Olennaista on tässä se, että painotetaan koulutusta, koska esimerkiksi neurotieteissä se on aivan olennaista ja siinä koulutus on tärkeässä roolissa, eli 17-vuotiaat voivat opiskella näitä asioita ja ei, ei heille voi opettaa mitään menneisyyden tiedettä. Tässä pitää ponnistella, jotta kaikki mm, tieto, mitä meillä on, saamme välitettyä sen myös nuorille. Ja mitä tulee terveyteen, niin pari seikkaa siitä vielä. Meidän täytyy painottaa diagnoosinäkökohtaa ja lisäksi minusta vaikuttaa olennaiselta ja tärkeältä se, että me tuemme eh, edistyneitä hoitomuotoja ja räätälöityjä hoitomuotoja. Eh, potilailla on oikeus nähdä myös, minkälaisia riskejä on eh, tulevaisuudessa edessä. Ja meidän täytyy miettiä, miten voimme hoitaa tätä asiaa geneettisen tutkimuksen avulla. Kiitos. Kiitoksia näistä kolmesta minuutista. Seuraavaksi Vittoria Prodi. <clears throat> Grazie Presidente. Grazie alla relatore per... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös tästä esittelijän esittävästä johdannosta ja tästä syvällis- syvällisestä työstä. Haasteet nykyisissä innovaatiotutkimusohjelmassa lähtevät liikkeelle eh, teknisistä tutkimuksista ja osaamiskeskuksista. Ja siitä, että tuetaan eurooppalaisia yrityksiä niin, että ne pystyvät vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Terveys, turvallisuus ovat tärkeitä ja ympäristö. Yleisten huomioiden lisäksi, jotka koskevat budjettia ja, ja käytettävissä olevia varoja, joista vielä täytyy keskustella, haluan painottaa sitä, että että näiden tärkeiden asioiden lisäksi, jotka koskivat eh, eh, elintarviketurvallisuutta, niin ympäristöä ei ole riittävästi käsitelty. Toiminta ilmastonmuutoksen osalta ja resurssitehokkuudesta, resurssitehokkuuden puolesta on, on, on eh, aika, jäänyt aika vähälle huomiolle. Puhdas energia, se on oikeastaan yhtä lailla tärkeä kuin integroidut liikenne- järjestelmät. Sitten osaamiskeskukset. Muistuttaisin siitä, että, että meillä on olemassa Eurooppalainen tutkimusneuvosto, jossa voidaan hoitaa, turvata korkeatason tutkimus kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi keskittyä siihen, että kuilu ei syvene näiden tunnettujen ja tuntemattomien keskusten välillä. On todellakin, on todellakin välttämätöntä, että, että henkilöstöresursseja on käytössä ettei aina käytetä samoja ihmisiä näissä jo tunnetuissa ja hyvissä yliopistoissa, johon, jolloin sitten tutkijat palaavat vain omaan yliopistonsa ja vievät rahansa mukanaan. Stipendit ovat tämä keskeinen resurssi tutkijoiden liikkuvuutta silmällä pitäen näet tässä Euroopan tutkimusalueella. Mitä sitten tulee tämän valikunnan työhön, niin yritän esittää tarkistuksia niin, että voisimme saada soveltavaa ympäristötutkimusta, jolla voitaisiin esimerkiksi bioteknologian valvonta, turvallisuus, genomiikka ja e, lääketiede. Olen myös havainnut, että ei ole käsitelty yhtä asiaa, joka on perustavanlaatuisen tärkeää, nimittäin meidän kulttuuriperinnön säilyttäminen. Tämä ei tunne olevan mikään prioriteetti, mutta Italiassa se on prioriteetti, koska meillähän ole, esimerkiksi maanjärjestys on tuhannut paljon meidän kulttuuriperintöämme. Sitten vielä äh, kilpailun edistäminen, kilpailukyvyn edistäminen. Jos me haluamme yhteistä hyvää, silloin tutkimusta ei pitäisi suunnata vain kaupallisiin etuihin, vaan meidän yhteiskuntamme pitäisi pystyä kehittymään sellainen tutkimus, joka yrittää vain saada patentteja, jotka, joita ei voida edes puolestaan kansainvälisellä tasolla. Se huolehtisi vain siitä, että tuotanto ja kulutus vaan lisää jätteitä. Sitten me elämme jatkuvasti kriisin tilassa, ei pelkästään finanssikriisissä vaan, jätekriisissä, vaan muissakin kriiseissä. Tutkimuksella täytyy päästä siihen, että myös vanhempi sukupolvi pääsee elämään paremmin. Esimerkiksi se Alzheimer-taudin hoitaminen täytyy muistaa, että hyödyt ovat pitkäaikaisia. Paljon kiitoksia, Brody. Sitten täällä on vieras paikalla. Lämpimästi tervetulleeksi toivotan tulevan puheenjohtajamaan äh, edustajan Kyproksen, ympär- äh, Kyproksen ympäristöministerin. Tervetuloa tänne joukkoon. On mukava nähdä teidät täällä tänään ja olette täällä seuraamassa tätä keskustelua. Tervetuloa joukkoomme. Sitten jatkamme. Esitteli seuraavana kollega Gilles Evans. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hyvin yksityiskohtaisesta esittelystä. Ja on erittäin tärkeää, että me nyt ensimmäistä kertaa voimme yhdistää tutkimuksen ja innovaation, joten tämä todellakin tarjoaa meille uusia mahdollisuuksia olla mukana tukemassa kestävää ja vastuullista taloutta. Minusta on tärkeää, että tätä rahoitusta käytetään aiheisiin, jotka kuuluvat tämän valiokunnan vastuualueisiin, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen vähentäminen, biodiversiteetti, terveydenhuolto ja elintarviketurvallisuus. Meidän täytyy tehdä hyvin selväksi se, että näitä varoja täytyy käyttää niin, että voidaan vähentää hiilipäästöjä. Eli me tarvitsemme tutkimusta esimerkiksi lyhyemmistä ruokaketjuista ja niin edelleen. Eli tällaisia käytännön projekteja, jotka voivat todellakin saada aikaan muutosta. Ne ovat projekteja, joita, joihin myös pienet yritykset voivat osallistua. Ja on tärkeää, että nämä varat ovat helpommin käytettävissä pk-yrityksille niin, että Tähän tarvitaan silloin yksinkertaistamista ja 50 prosentin osallistumistavoite on mukana tässä lausunnossa ja se on hyvä. Meidän ei tule unohtaa, että maanviljelijöidenkin täytyy voida olla mukana tässä. Toinen tärkeä asia, joka on jo myös vai- täällä mainittu, juttu on se, että varmistetaan Horizon 28 ja rakennerahastojen välinen yhteys, koska yhdistämällä nämä kaksi eh, tehokkaalla tavalla voimme parantaa kilpailukykyä nimenomaan eh, tutkimus- ja innovaatioteollisuudessa. Meidän täytyy taata eh, yhteistyö olen hyvin iloinen, että tähän lausuntoon on otettu mukaan myös lisääntymisterveys ja viittaus hedelmättömyyteen. Tämä on asia, jonka parissa minä olen työskennellyt vuosia. Ja minusta tämän vaikutusta ei olla oikein ymmärretty, miten se vaikuttaa hyvinvointiin ja terveyteen. Sen lisäksi vihreiden EVA-ryhmän nimissä me vastustamme Horizon 20. 2020, jos sitä käytetään ITER-projekteihin. Me haluamme, että tätä käytetään projekteihin, joka tukee EUn 2020-strategiaa projekteihin, jotka voivat käyttää tehokkaammin tätä rahaa ja jotka saavat aikaan kourin tuntuvia tuloksia, joissa pyritään saamaan aikaan matalahiilinen talous, joka samalla on myös tehokasta. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Anna Rosbach ja hän edustaa Julie Görlingiä, vai kuinka? Thank you, Chair. Um, yes, uh, Kyllä, puheenjohtaja. Varjoesittelijämme ei päässyt tulemaan tänne. Hän tulee myöhemmin. Aivan lyhyt lausuma, ja oikeastaan tämä koskee tätä mietintöä ja seuraavaakin mietintöä. Ja Rova Görlingin äh, luonnos käsittelee yleisesti ottaen hän on varsin tyytyväinen komission ehdotukseen, koska se menee omenassa oikeaan suuntaan ja niin kuin edellisistä kehyksistä lähtien, mutta on silti eräitä asioita, jotka vaativat vähän käsittelyä, muun muassa oikean tasapainon saaminen riskinhallinnassa ja, äh, ja parhaan, äh, kun ajatellaan parhaita tuloksia. Ja PK-yritysten pitäisi saada mahdollisuus osallistua tähän prosessiin. Molemmat paketit ovat menossa oikeaan suuntaan, mutta siellä on edelleenkin vielä äh, asioita hoidettavana jotta Eurooppa pääsisi tutkimuksen ja innovaation eturintamaan. Jätänpä sen tähän. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Seuraavaksi François Crostet. Ka- kaksi minuuttia. Monsieur President. Kiitoksia puheenjohtaja. Eh, kyse on tässä perustavanlaatuisesta asiasta. Meidän valiokuntamme pitää todellakin painottaa terveyttä, koska tässä vaikeana kriisin aikana, silloin kun pitää säästää budjeteista ja tehdä leikkauksia, niin valitettavasti usein juuri terveysala joutuu tästä kärsimään ja siitä syystä minun mielestäni meidän pitää ehdottomasti painottaa, sanoa, että terveys on meille prioriteetti tässä puiteohjelmassa, ei ainoastaan ajatellen ihmisten terveyttä ja hyvinvointia, vaan se on yksi kasvun lähde myös Tutkimus ja innovaatio, se on eh, talouden tärkeä osio ja aivan kuten täällä sanottiin, pitää tukea myös PK-yrityksiä. On sanottu tätä jo vuosikausia, mutta valitettavasti ne ovat hyvin eh, vaikeassa asemassa pitää yksinkertaistaa menettelyjä. Ja eh, innovaatioiden helpottaminen pitää edistää myös ennaltaehkäisyä ja tässä puhuttiin äh, rokotteista, se on hyvä, mutta on myös uusia antibiootteja ja siinä meillä on todellakin ongelma edessämme. Meidän pitää painottaa tätäkin äh, kysymystä, eli, eli bioteknologian kehittäminen, kaikki, mikä liittyy uuteen lääketeknologiaan, ei, pitä, ei pitäisi tehdä liian pitkää listaa. Voin tukea tässäkin asiassa ja nyt on tärkeää myös, että tehdä kaikkemme, jotta tutkimuslaboratoriot pysyvät Euroopassa. Valitettavasti, kun nyt olemme kriisissä, niin ne voivat yrittää lähteä muualle. Meidän pitää rohkaista yrityksiä innovoimaan, koska tiedämme, että aluksi innovaatio kyllä maksaa, mutta myöhemmin se saa aikaan säästöjä ja tässä voidaan puhua myös lääkinnällisistä laitteista. Siinä on paljon innovaatiolle toiminnanvaraa ja usein on tutkimus simulaation ja innovaation välillä ikävä kuilu. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Rossi. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Lisää rahoitus pk-yrityksille on tärkeää, samoin kuin se, että saadaan enemmän resursseja johtajuuteen. PK-yritykset ovat saaneet aivan liian vähän, koska tutkimus voi antaa hyvää, hyviä tuloksia, sitä on tuettava ja täytyy myös keskittyä ennalta Äh, edistävään äh, geenitekniikan kauttahan voidaan myös äh, estää tiettyjä sairauksia ja sitä kautta myös parantaa elämänlaatua. Jos tarkastelemme näitä tarkistuksia, niissä on kysymys siitä, että vähennetään hallintokuluja, jotta voitaisiin tehostaa tuloksia ilman, että kuitenkaan muutetaan sairas- ja terveydenhuollon budjetteja. Mitä sitten tulee kantasoluihin, niin esittelijä on ollut tässä hyvin varovainen ja olen hänen kanssaan samaa mieltä, koska tässä on koko joukko eettisiä ongelmia. Tässä täytyy edistää ähm, myös ähm, nappanuorasta otettavien kantasolujen käyttöä ja tätä kautta voitaisiin sitten ratkaista myös nämä eettiset ongelmat. Eipä tähän sen enempää lisättävää. Minusta tämä on käsitelty hyvällä ja tehokkaalla tavalla. Ja tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä toimenpiteistä Euroopalle. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Schaldemosa. Ja, Kiitos ihan lyhykäisesti. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää siitä, että hän ihan oikeasti on äh, keskittynyt kroonisten sairauksien ennaltaehkäisyyn. Meidän tulee ja me voimme tehdä tälle enemmän. Näissä, äh, se, mitä näistä, tässä puuttuu, on se, että tässä ei mainita, että tarvitaan lisää tutkimusta hormoneja häiritsevistä aineista, joita meillä on ympäristössämme, koska se vaikuttaa esimerkiksi lasten terveyteen. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia Gaucher. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin äh, haluaisin äh, antaa yhden selvennyksen. Äh, ajatellen tätä komission ehdotusta, varsinkin ajatellen energia- ja ympäristökysymyksiä. Meidän pitää tietenkin suunnata kohti vihreämpää taloutta ja vihroi, vihreinä me olemme sitä vastaan, että tämä ohjelma äh, voisi äh, rahoittaa äh, Galileo Iteriä. Tässä komission näkökohta, asetus, ehdotus on hyvin tekninen tavallaan ja siinä täytyy miettiä myös yhteiskunnallista toimintaa ja tässä puhutaan myös yhteiskunnallisista haasteista. Tämä osio kaksi elintarviketurvallisuudessa ja se, että tässä sanotaan, että itse asiassa äh, tulevina vuosina äh, meidän pitäisi äh, merkittävästi mennä kohti kestävää, kestävää maataloutta ja tässä vety on olennaisessa asemassa. Tässä pitäisi vähentää hiilidioksidipäästöjä ja Mm, tässä äh, vähennystavoitteet ovat äh, miinus 20 2020. Sanotaan, että pitäisi vähentää 2050 mennessä vielä enemmän. Ehkä olisi hyödyksi äh, mennä tasolle kohti 2035. Kiitoksia seuraavaksi Richard Zebra. Kiitos puheenjohtaja. Tämä esittelijän mietintö on kovin kiinnostava, erityisesti hänen toteamuksensa kantasolututkimuksesta ja äh, rajoituksista, jotka liittyvät rahoitukseen. Tämä oikeastaan vastaa sitä, mitä me olemme ainakin EPPssä olemme poliittisesti äh, tuumanneet. On, tässä on tiettyjä mahdollisuuksia myös asettaa pohjaksi eettisiä normeja. Tässä keskitytään energian ja resurssitehokkuuteen. Se on, mitä me tarvitsemme yhteisössä, jos me haluamme ylläpitää elintasomme ja tähän meidän täytyy oma kortemme kekoon kantaa maailmanlaajuisessa debatissa on, että Rio, 20, Rio plus 20 kokous on meneillään. Ja tämähän vaikuttaa Euroopan tulevaisuuteen ja koko maailman tulevaisuuteen. Siinä Euroopalla on paljon annettavaa. Oikeastaan haluaisin keskittyä veteen ja innovointikumppanuuteen, niin kuin komissio on antanut tuen, tukensa sille. Tässä valitettavasti ei ole mitään asianmukaista säädöstä siitä tai konseptia siitä, ja minusta siitä tulee esittämään tarkistuksia erityisesti vesi, vedessä ja vesiteknologiassa. Siinä on paljonkin tehtävää. Me tiedämme, että tämä on yksi keskeinen teema, ja koska vesivarat ovat vähenemässä ja tämä tämä, vaikut, tämä väestön, maailman väestön äh, juomaveden saanti on tärkeä asia. Tämä liittyy myös jätevesihuoltoon. Siitä tulen tekemään tarkistuksia ja tukemaan siitä esitettyjä tarkistuksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Merkis, kaksi minuuttia. Kiitos äh, kollegat. Kiitokset edelliselle puhujalle, koska hän otti esiin juuri sen asian, mikä minunkin mielestäni on tärkeää, eli vesi ja että meidän täytyy kiinnittää siihen enemmän huomiota. Se, mikä minua tässä nyt hieman pelottaa tämän tai huolettaa tämän mietinnön ja ohjelman suhteen on se, että me lähdemme tässä hyvin horisontaalisen lähestymistavan kannalle sen sijaan, että me yrittäisimme tässä yhdistää aiheita. Me olemme va- va- valinneet innovaation kolmelle suurelle yhteiskunnalliselle haasteelle ja aiheelle. Ja jos piirtäisimme ympyröitä näiden ympärille, ja äh, voisimme sitä kautta ne liittää toisiinsa, kuten esimerkiksi terveys liittyy veteen, samoin kuin vesi liittyy äh, perusaineihin, raaka-aineihin, Eli kaikki liittyvät toinen toisiinsa ja minä pelkään, että tämä nyt hieman vesittyy, jos me lähdemme nämä laatikoimaan erikseen. Ja kollega puhuikin sitä, että meidän täytyy todellakin yhdistää nämä asiat toisiinsa. Ja sen lisäksi minä puhuisin vielä sen puolesta, että innovaatio ja tutkimus, jos niissä lähdetään perustutkimukseen, se on hyvä asia, mutta silloin innovaatio jää taas äh, taka-alalle. Ja minä ajattelen, että innovaatio on nimenomaan se tärkeä asia Euroopalle, jotta me löytäisimme ratkaisut suuriin äh, yhteiskunnallisiin haasteisiin ja sen kautta vielä saisimme lisää työpaikkoja. Sen vuoksi minä toivon, että äh, tutkimus olisi tällaista sovellettua tutkimusta, joka ottaisi, jonka PK-yritykset voisivat myös tehdä. Ja minusta meidän täytyy kiinnittää huomiota siihen, että me emme tee etukäteen suuria äh, valintoja, vaan että pyrimme löytämään vastaukset näihin suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Kiitoksia. Seuraavaksi Masai Kokovic, kaksi minuuttia. Hvala lijepa, eh, predsedujući. Kiitos puheenjohtaja. No, horisontti 2020. Siinä meillä, meidän täytyy ajatella riittävän alhaista, matalaa kynnystä PK-yritysten tutkimus, PK-yritysten ja tutkimuslaitosten välisiin yhteyksiin terveydenhuoltosektorilla niin, että me emme ota huomioon pelkästään laajoja yhtiöitä, mutta myös pk-yrityksiä. Ja toiseksi minä olisin odottanut enemmän keskittymistä elintarvikkeisiin. Ei pelkästään elintarvikkeiden turvallisuuteen vaan terveellisiin, terveellisiin elintarvikkeisiin, koska elintarvikkeiden nautinto liittyy suoraan terveyden, terveysasioihin ja kroonisiin, kroonisiin sairauksiinkin. Ja kolmanneksi tulen omassa tar- omissa tarkistuksissani keskittymään kehitykseen laitteistojen ja välineiden ja indikaattoreiden osalta, jotka liittyvät, jotka liittyvät hoitoon ja kuntoutukseen kotona. Tämä pitää sisällään myös lääkeaineet, koska nyt meillä on pitkiä jonoja kaikissa terveydenhuoltolaitoksissa Euroopassa. Ja tästä syystä meidän täytyy saada käyttäjäystävälliset järjestelmät, ja tällä tavalla voisimme ratkaista monia asioita kotona ja, hoit- ja myös järjestää hoitoa kotona. Näinä päivinä käytämme tietokoneita, high-tech-välineitä, ja me ymmärrämme, että me tarvitsemme jotakin koti- kotitalousvirityksiäkin. Me, siitä syystä meillä pitäisi olla enemmän en, tällaisia välineitä ja järjestelmiä käytössämme, joita voitaisiin käyttää kotihoitoon tiettyjen sairauksien osalta. Sitten tutkimuksen ja kehityksen osalta meidän täytyy keskittyä kroonisiin tauteihin, kuten syöpään ja dementiaan, jotka ovat, kuten myös Alzheimerin tauti, joka on osa dementiaa. Meidän täytyy myös käsitellä pyytäisinkin teitä ottamaan huomioon nämä tarkistukset. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi Kassa Kaasa, sitten Peter Liise. Kummallakin kaksi minuuttia. Kiitoksia. No hyvät kollegat, olen harvoin nähnyt näin tarkoitus tavoitehakoisuutta kuin tänään. Ja meillä on kaikki tavoite eh, näkyvissä, mutta me puhumme tutkimuksesta. Ottaisin esille myös toisen tekijän, nimittäin perustutkimus, joka, josta haluaisin, johon haluaisin keskittyä. Jos me emme keskity, niin kuka sitten, kuka voi sitoa, niputtaa tutkimuksen niin, että myös tunnistetaan perustutkimukseen? Eurooppa pystyy siihen. Kaikki tällaiset tavoitehakuiset asiat ovat tärkeitä mutta näemme tänään, että yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat tavallaan, eh, niiden perustutkimus on kiinni rahasta. Professorit ovat matkalla eh, hoitamassa projekti- projektirahoitustaan. Meidän täytyy ei ei nyt palotella näitä isoja projekteja pieniksi, mutta meidän täytyy panostaa myös perustutkimukseen, jo, jo, koska on paljon uusia asioita, joista, joita emme pysty kuvittelemaankaan vielä. Tästä haluaisin nähdä jotain myös, myös vakaasta ja luotettavasta tutkimuksesta ja sen rahoituksesta pohjasta. Kiitos. Kiitos, Peter Liise, kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja, kiitokset myös esittelijälle. Minusta tämä on hyvä keskusteluperusta. Haluaisin keskittyä terveyteen tässä on paljon tärkeitä elementtejä, jotka ovat täällä lähellä sydäntäni. Niin palliatiivinen hoito on yksi, harvinaiset sairaudet, samoin kuin ravinto ja lapset. Näitä pitäisi ehkäpä hieman vielä laajentaa. Lasten sairastuminen tarvitsee eurooppalaista tukea sen vuoksi, että on harvinaisia sairauksia, joissa luvut eivät riitä tavallaan kansallisesti. Ja sen lisäksi täytyisi ottaa myös ähm, ähm, keskoset huomioon. Ja sitten bioteknologia ja sairauksien diagnostisointi. Minä äh, lääkärinä olen sitä mieltä, että parhaankaan diagnoosia ei auta, ellei siihen ole hoitoa. Eli meidän täytyisi keskittyä nyt tässä hieman siihen, että tuemme diagnostisoinnin tutkimusta, kun siihen samalla myös äh, kehitetään hoitoa. Koska eihän siinä ole iloa, että me tiedämme kaiken, mutta emme voi mitään tehdä. Eihän kaikkea voi ehkä yhtä aikaa tehdä, mutta tämä täytyy kuitenkin pitää mielessä. Ja sitten vielä lopuksi äh, kantasolututkimus. Esittelijä lähtö kohta on ihan hyvä, voimme olla siitä samaa mieltä. Jotkut menisivät ehkä pidemmälle, jotkut äh, vähemmän pitkälle mutta meidän täytyy selventää myös äh, äh, meidän toimivaltuuksia, koska koska meidän tulee keskittyä meidän valiokuntamme päätösvaltuuksiin. Ja jos me puhumme eettisistä kysymyksistä, se on hyvin vaikeaa, koska se kuuluu oikeastaan oikeusasioiden valiokunnalle ja oikeusasioiden valiokunta tämän asian parissa jo työskentelee. Ehkäpä me voisimme muuttaa tätä sillä tavalla, että emme lähde puhumaan etiikasta ollenkaan, vaan siitä, mitä esittelijä haluaa. Eli että voimme käyttää näitä kantasoluja kantasolujen keräämistä napa nuoran verestä. Ja silloin me voimme jättää koko tämän eettisen keskustelun syrjään. Yes. Kiitoksia sitten lopuksi vielä komissio ja sen jälkeen esittelijä lyhyesti. Lyhyesti, olkaa hyvä, koska meillä on vielä live-keskustelu edessämme, johon haluan myös riittävästi aikaa. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Aivan ensiksi haluaisin kertoa, että olen tyytyväinen tähän kannanottoon. Haluaisin aluksi sanoa, että olen samaa mieltä siinä, että me emme pidä myöskään näistä listoista. Se, mitä tässä nyt on mm, esitetty, itse asiassa lista on otettu pois tästä neuvostossa ja he ovat sanoneet, että nämä listat poistetaan kokonaan ja se mahdollistaisi äh, monialaisen lähestymistavan, jonka avulla voidaan paremmin puuttua terveysongelmiin ennemmin kuin että katsotaan jokaista laatikkoa tai tautia erikseen, katsotaan äh, potilasta kokonaisuutena ja puututaan heidän ongelmiinsa, aikaiseen diagnoosiin ja varhaiseen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Mitä tulee kantasoluihin, ne mainittiin täällä jo tänään ja me haluaisimme painottaa sitä, että kantasolututkimus on erittäin äh, innovatiivinen tutkimusala, jossa on paljon potentiaalia sekä potilaille että niille, jotka tekevät tämän tutkimustyön parissa töitä. Ja horisontti 2020, siinä pyritään säilyttämään nykytila kantasolututkimuksen osalta ja halutaan jatkaa samoja toimia kuin puiteohjelmassa 7 ja 6. Ja tässä tulee esiin poikkeus ajatellen alkiosoluja ja sitten äh, katsotaan äh, että tätä tutkimusta voidaan tehdä muissa kuin niissä valtioissa, joissa se on erityisesti kielletty. Mitä tulee äh, alkiokantasoluihin, se ei ole mitenkään välttämätöntä, koska nykytekstissä ei ole mitään niiden käyttöön liittyvää ja myöskään tässä ei voida puuttua tulevaisuuden solutyyppien solutyyppeihin, joita saattaa tulla myöhemmin, esimerkiksi napanuora ja aikuissolut aivan samalla tavoin pyritään selventämään myös sitä, mitä rahoitetaan, mitä ei rahoiteta. Tässä toistetaan se, mitä on jo sanottu aikaisemmin ja tässä on kyse päällekkäisyyksistä, mitä tulee e, erityis, erityisiin tauteihin ja tietoihin. Niistä me olemme säilyttäneet viittaukset melko laajoina, jotta voisimme saada alhaalta ylöspäin lähestymistavan pk-yrityksistä ja akatemian tutkijoista ja sitten taas innovaatiokehittäjistä eteenpäin, jotka edistävät potilaiden diagnoosia ja hoitoa. Sitten nämä uusiutuvat energiamuodot, nämä eivät ole ainoita muotoja, kun puhutaan kestävästä, luotettavasta energiajärjestelmästä. Tässä eh, tulee esimerkiksi eh, esiin hiilen varastointi eh, ja mitä tulee ehdotettuun muutokseen, haaste kaksi otsikossa elintarviketurvallisuus, me ottaisimme esiin tässä sen, että tämä on asia, jossa elintarviketurvallisuus ja elintarvikevarmuus sisältyvät toinen toisensa ja mitä tulee sitten soveltamisalaan meri, meriala, meriympäristö ja sitten me olemme samaa mieltä kyllä siitä, että voimme tehdä yhteistyötä esimerkiksi äh, tämän ECDCn äh, puitteissa, äh, aivan kuten mainitaan täällä muuallakin tässä asetuksessa. Ja tähän keskitymme tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitoksia komissiolle. Ja nyt aivan lyhyesti sitten, aivan lyhyesti esittelijälle vielä puheenvuoro. Thank you very much. Kiitoksia maksimissaan kaksi minuuttia. Haluan kiittää kaikkia kollegoita puheenvuoroista. Tämä oli todella kiinnostava keskustelu ja olen varma, että jatkamme tällä tiellä. Minä pidän hyvänä tätä viittausta vesihuoltoon, joka Kortines puhui ja Karas puhui ja Merkkiis puhuivat. Olen täysin samaa mieltä, että sitä meidän pitäisi sisällyttää tähän, ja, ja odotan tarkistuksia tähän. olen samaa mieltä Evansin kanssa siitä, että painotamme PK-yrityksiä ja niiden rahoitusta ja vähähiilistä taloutta. Sen pitäisi olla yksi prioriteetti meidän työssämme täällä. Herra Liise, kyllä, en ottanut eettisiä kysymyksiä esille. Ja olin eilen mukana erässä keskustelussa. Haluan vain painottaa vaihtoehtoja, joita voisimme tukea, vaikkakin vaikkakin asiat saattavat olla arkaluontoisia. Ja sitten tutkimuksen klassille olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi viitata tähän, koska tämä on niin tärkeää tutkimuksen tulevaisuuden kannalta, siis perustutkimus, sitten keskustelu elintarvikkeista, että täytyy keskittyä elintarvikkeisiin enemmän. Rova Kokovic viittasi tähän ja minä olen avoin tukemaan tarkistuksia tässä suhteessa. Minulla ei ollut tilaa käsitellä kaikkia, kaikkia asioita, mutta monet asiat, jotka täällä puhuttivat, tervetulleita. Sitä Rova Grostet. Haluan kiittää äh, Rova Grostetia. Minusta äh, tässä minun prioriteettini on äh, terveys. Olen samaa mieltä siinä, että meidän pitää tukea aloitteita terveyden alalla. Ja minä olen samaa mieltä myös herra Kosekin kanssa että eh, elintarvike eh, turvallisuus sen pitää tulla esiin paremmin eh, mietinnössä ja myös tässä puitteessa josta keskustellaan ja vielä lopuksi haluaisin kiittää herra Prodia ja herra Rossia eh, kulttuuriperinnöstä. Olen varma siitä, että kultvaliokunta käsittelee tätä ja voimme tukea siten, kun ne loppukeskustelu tulee esiin. Eh, te esititte aikatauluun Kiitoksia kollegoille meidän eh, sanoistaan Rouvas Ruxandra Radiakille. Kiitoksia myös komission ottaa huomioon nämä kannanotot ja teemme muutoksia näiden ehdotuksen mukaisesti. No niin, tarkistusten jättöaika on huomenna ja meillä on vielä keskustelu 10. heinäkuuta valiokunnassa ja 19. syyskuuta valiokunnassa äänestetään ja äänestys täysistunnossa on marraskuussa 2012 suunnitelmien mukaan. Vastuvaliokunta on ITRE, ja voin kaikille kollegoille vaan antaa neuvon, että jos te todellakin haluatte, että teidän tarkistuksenne otetaan huomioon, niin mahdollista on myös, eh, myös esittää tarkistuksia vastuuvaliokunnalle. Tämäkin mahdollisuus teillä on, että ymmärtäkää tämä, ottakaa tämä hyvänä liikkeenä vastaan. Pietä Lise. Niin, hyvät ohjeet, hän ottaa aina vakavasti ja puhumme kollegoiden kanssa itressä, mutta jos me haluamme täällä vakavammillisesti keskustella, niin silloin meidän täytyy olla huolissamme ja huolehtia meidän omasta lausunnostamme ja pyytäisin, että voisimmeko saada muutaman päivän lisää. Jos huomenna tarkistusten määräaike, kun me nyt juuri tämän keskustelun jälkeen olemme ehkä saaneet uusia ajatuksia ja haluamme ehkä keskustella myös keskenämme, niin emmekö me nyt voisi siirtää tätä takarajaa parilla päivällä? Tietääkseni ITRE äänistää kohtuullisen myöhään, sitä ei ole vielä päivämäärä edes päätetty sen vuoksi, että se liittyy rahoitusnäkymiin, joten pyytäisin, olisiko mahdollista saada muutama päivä lisää aikaa. Kann ich verstehen ymmärrän hyvin. Minäkin olisin enemmänkin sen kannalla, että otetaan aikaa, jotta voitaisiin vakavasti käsitellä asioita, mutta tähän mennessä saama, että nykyinen, äh, tällä hetkellä saa käytössä oleva tieto on se, että tarkistuksen jättöaika ei ole mahdollista, sitä ei ole mahdollista siirtää, mutta me selvitämme tämän pieni hetki. Tieto on nyt sellainen, että jos, että jos jätämme tämän exchange of usein pois, niin sitten voitaisiin tätä tarkistusjättöaikaa siirtää tai pidentää. Meidän täytyy äänestää syyskuussa, paitsi sitten, että jos sovimme siitä, että, että tarkistukset äh, eivät ole käytössä kaikilla kielillä, koska se täytyy, ne täytyy kääntää tai käännöttää. Tästä on kysymys. No mutta voiko se nyt olla yhdestä tai kahdesta päivästä kiinni, että me emme saisi äh, syyskuuksi äh, käännöksiä? Eli siis jos siirrämme määräaikaa perjantaiksi. No, eihän selvennyksen vuoksi on kysymys heinäkuun keskustelua. 10. heinäkuuta pidettävästä keskustelussa. Nyt on 20. He, kesäkuuta. Ja me haluamme, että 10. heinäkuuta olisi sitten, saisivat äh, tarkistukset omilla kielillään. Ja niin sitten meidän täytyy valitettavasti huomenna, huomiseksi asettaa tämä tarkistusjättöaika, niin kuin sihteeristö on ilmoittanut. En nyt voi asettaa kyseenalalle se sihteeristön kommenttia, jos tätä halutaan, että kaikilla kielellä voidaan jatkaa työskentelyä, niin silloin meidän täytyy pitää kiinni tästä määräajasta. Jos me sitten tätä hommaa emme halua, niin valiokunta voi tietenkin asiasta päättää. Valiokunta voi vapaasti päättää, jos me haluamme luopua tästä. Niin sehän on mahdollista, että tarkistusjättöaika, sitä pidennetään ja sitten 10. heinäkuuta meillä ei ole kaikkia kieliversioita käytettävissä. Nämä mahdollisuudet ovat olemassa. Peter Liise. Ja, ich Fall klar. können nicht... No niin, eli asia on selvä. Emme me voi luopua äh, tarkistuksista kaikilla kielillä silloin, kun me äänestämme. Kun me äänestämme, silloin kaikki versiot kaikilla kielillä pitää olla. Mutta jos me nyt sitten keskustelemme tarkistuksista heinäkuussa, se on ihan hyvä, vaikka vaikkakaan sitä nyt ei ihan kaikilla kielillä näitä tarkistuksia olisi. Eli sen vuoksi pyytäisin, että tätä siirretään yhdellä tai kahdella päivällä tätä määräaikaa. Sitten voimme keskustella heinäkuussa ja syyskuussa. Kaikki jäsenet saavat kaikki tarkistukset omilla kielillään. Gut, mir, der Vorschlag wäre... Hyvä. No, meillä olisi perjantaina puolelta päivin, olisi jättöaika, perjantaina puolelta päivin tar- tarkistusten jättöaika. Si- vaarana on silloin se, vaarana on se, että että 10. heinäkuuta käytävässä keskustelussa eivät ole käytössä kaikki kieliversiot. Sopiiko tämä valiokunnalle? Näen, että siellä nyökkäillään. No, kollega Liise ainakin nyökkäilee. Näin menetellään siis perjantaina puolilta päivin on nyt tarkistusten jättöaika tai deadline. 10. heinäkuuta sitten täällä valiokunnassa keskustellaan. Ehkä ei kaikilla kieliversioilla. Sitten 19. syyskuuta on äänestys ja ilmeisesti marraskuussa keskustelu ja äänestys valiokunnassa ja näin sitten menetellään. Kiitoksia tästä keskustelusta. Sitten on vuorossa live. Tämä ympäristö- ja ilmastotoimien ohjelman perustaminen, joka on meille rakas ja ilmeisesti kallis ohjelmakin. Ja tässä meinasin sanoa valtiovarainministeri, mutta Jutta Hauk on esittelijä ja saa, hän saa puheenvuorolla hyvä. Kiitoksia. No todellakin LIFE on osa lainsäädäntöä, tai tätä monivuotista ohjelmaa, joka kuuluu tähän monivuotiseen rahoituskehykseen, ja jota voidaan, sitä pitäisi parantaakin siinä yhteydessä, tai sitä voitaisiinkin parantaa. No aikaisemmin Life on osoittanut, mitä siinä, mistä siinä on kysymys ja kokemukset ovat olleet hyviä, se on tehokas ohjelma. Kaikkien osallisten kannalta se oli menestystarina ja tämä näkyy myös ei pelkästään parlamentissa, vaan alueilla, paikkakunnilla ja kansallisessa hallinnossa, kansalaisjärjestöissä ja tutkimuslaitoksissa, PK-yrityksissä. Kaikki kiittävät Lifea. Se on siis yleisesti ottaen menestystarina – ja hyvät kollegat, se on meidän ainoa ohjelmamme, joka rahoitetaan ympäristötoimilla. Ja tämä muistaen, ja kun ajatellaan, että, että haasteena on saada kestävä ja resurssitehokas asia aikaa, niin tämä johtaa siihen, että meidän täytyy sanoa, että meidän täytyy koko budjetti, ei pelkästään se LIFE-budjetti, vaan koko budjetti täytyy ottaa esille, jotta sitten strategiset tavoitteet Euroopan 2020 osalta, joihin kuuluu myös ilmasto ja ympäristönsuojelu, me emme saa tätä unohtaa. Meidän täytyy myös muistuttaa tästä aina kollegoita. Me, me haluamme koko budjetin ottaa, jotta pääsemme tavoitteeseemme. Tässä valtavirtaistaminen, me tunnemme sen muista yhteyksistä, mutta nyt myös ympäristö- ja kilpastoasioissa mainstreaming on se taikasana valtavirtaista menee. Sitten life-lainsäädäntö. Ensinnäkin ottaisi, esille neljä neljä asiaa, maantieteellinen tasapaino, sitten hyväksi laskettavuus kustannuksissa ja yksinkertaistus mahdollisesti. Ja Eh, nämä yhdistetyt projektit. Sitten ensimmäisestä kohdasta tämä tasa, maantieteellinen tasapaino. Nyt on jo sellainen tilanne, olemme sen aina, sitä aina kuulleet, että projektien valinta-alueilla ähm, tapahtuu ennen kaikkea laadun ja eurooppalaisen lisäarvon pohjalta. Vaikkakin tämä on ennen kaikkea siitä syystä, koska on, meillä on tämä monimutkainen järjestelmä, joka liittyy indikatiivisiin, äh, joka liittyy indikatiivisiin kansallisiin allokonteihin, mutta meillähän on jo nämä, indik, nämä toteutusaste e, eri jäsenvaltioissa. Jos niitä tarkastelemme, niin voimme nähdä, että, että eräät jäsenvaltiot ovat pitkälti yli omien indikatiivisten allokointiarvojensa, tai sitten toiset jäsenvaltiot ovat jääneet pitkälti näistä jälkeen, ja, ja toiset taas vähän jonkin verran jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että, että kansalliset allokoinnit, tällä emme voi välttää epätasapainoa. Jos me haluamme tätä välttää tätä epätasapainoa, jos me haluamme osoittaa eurooppalaista solidaarisuutta, niin meidän täytyy sitten jossakin toisessa paikassa ja toisella tavalla aloittaa. Meidän täytyy ja, ja niitä jäsenvaltioiden osalta, joilla on alhainen toteutusaste, meidän täytyy auttaa niitä kehittämään korkeampilaatuisia projekteja. Meidän täytyy auttaa workshopeilla tai koulutukseilla ja vaihtamalla tietoa hyvistä onnistuneista projekteista. Tämä olisi mielestäni todellakin tällaista elä, elä, eloisaa eurooppalaista solidaarisuutta. Toinen kohta, yhteisrahoitusaste. Aikaisemmin me olemme havainneet, että eräät jäsenvaltiot tässä yhteisrahoitusasteessa joka on 50 prosenttia, eivät pärjänneet kovinkaan hyvin. Niillä oli vaikeuksia saada oma 50 prosenttiansa esiin. Me emme ole voineet tukea niitä tässä, mutta ei minä sieltä kannatakaan, että kaikki jäsenvaltiot, kaikki jäsenvaltiot käsitellään, kohdellaan samalla tavalla. Ei välttämättä näin tarvitse olla. Eräät ovat hyvinkin pärjäävät, saavuttavat 50 prosenttia kyllä kasaan, Toiset taas eivät saa 50 prosenttia kasaan, ja siinä minusta me voisimme ajatella korkeampaa yhteisrahoitusastetta, jos, ainakin niillä alueilla, joissa on vähemmän rahaa käytössä, sitä voitaisiin joku kompensaatio saada aikaan. Jos me kaikki otamme, ajattelemme, että kaikilla on korkeampi yhteisrahoitusaste, niin kaikissa isävaltiossa, kaikissa, kaikilla alueilla, silloin yksinkertaisesti menetämme näitä hyviä projekteja, koska rahaa ei löydy. Jos meillä on 25 prosenttia enemmän Euroopan budjetista, niin silloin meillä on tietenkin vähemmän määrää. Siis massa on sama, mutta se määrä, projektien määrä, lukumäärä ei ole ö, riittävän iso. Ja siksi minä ehdotankin, että pidetään kiinni 50 prosentista yhteisrahoituksessa ja jo vähemmän kehittyneillä alueilla. Siellä on ö, alueellisia rakennepoliittisia parametreja, se ei ole ongelma. Siellä voitaisiin sitten mennä 75 prosenttiin. Sitten kohta kolme. Tässä on kysymys tästä hyväksi, kustannusten hyväksilaskettavuudesta. Minun täytyy myöntää, että aloitin siitä komission kannasta, että, että jos yhteisrahoitusastetta nostetaan, eh, niin silloin se merkitsee sitä, että kustannuksia ei voida laskea hyväksi pysyvästä henkilökunnasta, ja myöskään äh, arvonlisävero ei voi laskea hyväksi tässä, näissä äh, kustannuksissa. Ennen kaikkea tämä toinen osa oli minusta hyvinkin selkeä ja valaiseva. Nimittäin jos otamme meidän pienen Euroopan tason budjetimme ja meidän pienen eurooppalaisen life-ohjelmamme, ja sitten vielä ajattelemme, että, että tällä tavalla arvonlisävero voitaisiin viedä alueellisen ja paikallisen ja kansallisen julkisen sektorin kassaan, niin minusta tämä on väärin. Mutta, niin, no, missä sitten voi olla tämä mielekkyys? No, täytyy sanoa, että nämä kansalaisjärjestöt, paikalliset ja kansalliset viranomaiset – kaupunkijärjestöt ja kaikki muutkin mahdolliset ovat sitten puuttuneet ja sanoivat, että tämä ei käy, tämä olisi katastrofi ja me, me epäonnistumme eikä saada mitään live-projekteja aikaan. No niin, minä ehdotankin, että, että me pidämme kiinni arvonlisäverosta, että se on osa tätä yleistä budjetti varanhoitojärjestelyä ja se tarkoittaa sitä, että kansalaisjärjestöissä – ja muissa järjestöissä, jotka eivät ole osa julkista, osa julkista taloutta, että siellä niissä jäsenvaltioissa, joissa arvonlisäveroa ei korvata, niin sitten korvaus menee Euroopan budjettiin, tämä tarkoittaa, tämä palautus menee Euroopan budjettiin, tämä tarkoittaa myös sitä, että hyväksi laskettavuutta, henkilöstön hyväksi laskettavuutta. Minä katson, että, että he, e, pysyvän henkilöstön hyväksi laskettavuus kansalaisjärjestöissä, ympäristöjärjestöissä ja niin poispäin, pitäisi rajoittaa rajoittua vain tähän. En missä e, halua, että tapauksessa halua, että yliopistot ja kaupungit ja alueelliset viranomaiset olisivat, e, voisivat itse asiassa rahoittaa tällä tavalla. Sitten viides, neljäs kohtani. Nämä äh, integroidut projektit, me olemme kuulleet tästäkin. Me kuulleet näistä päivittäin. Aina silloin, kun puheenjohtaja tulee, menee toimistoni ohitse, hän huutaa, että integroidut projektit, tällainen hän huutaa. <laughs> Se on No tällaista, tällaista tästä on tullut. Integroidut projektit ovat uusi väline, uusi instrumentti, mutta ajatus on hyvä juttu nimittäin laajempi pohja, jotta saadaan enemmän, raho- enemmän rahoitusvoimaa tavoitteiden taakse, jätteet, ympäristö, ilmasto, vesi ja niin pois. Tämä onnistuu, jos muut rahastot, jos on paljon enemmän rahaa kuin LIFE, jos me ne saisimme tällä tavalla mukaan näihin projekteihin. Eli kalastusrahasto ja maaseudun kehitys, maatalous ja aluekehitysrahasto. Siellä on paljon enemmän rahaa, paljon enemmän äh, äh, rahaa kuin meidän live ohjelmassa on. Tämä on se konkreettinen toimi meidän kannaltamme ja tätä valtavirtaistamista varten. Ja jos me sitten live-projekteissa, integroidussa projektissa olisimme se johtava taho, niin uskon, että, että projektit onnistuvat niin kuin aikaisemminkin on tapahtunut näissä live-projekteissa. Toimiiko se ja miten se toimii, se jää, sitä ei voida ennakoida vielä, mutta minusta se, meidän täytyisi oikeastaan vain aloittaa. Meidän pitää, koska rohkeille kuuluu maailma, näin se on. Ja sitten lopuksi vielä sanoisin, että komission ehdotus, niin kuin se on meille esitetty, on minusta hyvä pohja meidän keskustelujamme ja päätöksentekoamme varten mutta parlamentissahan niin kuin elämä elää. No koska parempi on hyvän vihollinen, olen, olen esittänyt, täällä on 60 tarkistusta pienempiä ja uusi, u, suurimpia komission tekstiin, ja olen vakuuttunut siitä, että kollegat ö, omaavat ja vielä enemmänkin ideoita sitä, mitä me voisimme muuttaa komission tekstissä. Ja odotankin jännityksellä teidän reaktioitanne. Minusta teillä kaikilla te olette voinut lukea minun eh- ehdotukseni paitsi saksankieliset, koska saksankielistä versiota ei ole. Kaikki muut kieliversiot ovat käytössä, ja, mutta, mutta saksalaiset lukevat sitten jälkikäteen. Kiitos. Kiitoksia Jutta Hauk tästä esityksestä. Tällä, tällä todella uniikilla tavalla, niin kuin Jutta aina tekee. Sitten alkaa keskustelu varjojen kanssa kollega, kollega Romana Jordan, EPP, olkaa hyvä. Hvala lipa. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi minä haluaisin kiittää esittelijää. Hän antoi meille tietoa koko ajan, kun hän valmisteli työasiakirjoja ja me saimme tämän mietinnön ajoissa tarkistuksineen Minun on sanottava siis, että se mitä hän sanoi omassa alustuksessaan, olen samaa mieltä hänen kanssaan. Minulle oli eh, tietoa annettu myös siitä, että tämä on eh, riittävä ohjelma ja pitää jatkaa. Siitä hän puhui valtavirtaistamisesta ja sitten eh, rahastojen leikkauksesta, mutta haluaisin kommentoida hiukan jatkuvuutta. Kun puhutaan integroiduista hankkeista, minä itse en täysin ymmärtänyt, mitä ne ovat ennen kuin nämä asiakirjat. Sen jälkeen ymmärsin jo paremmin. Ja käsittääkseni ne ovat hyvin pitkälle mietittyjä hankkeita, mutta tämä on uusi asia ja sellaisia käytetään ainoastaan, jos niitä voidaan käyttää, jotta saadaan muista rahastoista varoja. Minun mielestäni ne pitäisi lainsäädännössä määritellä vielä paremmin. Ja sitten toiseksi byrokratia. Minä olen keskustellut tästä asiasta palveluntarjoajien kanssa ja he haluaisivat yksinkertaisempia äh, hakumenettelyjä, samoin kuin nopeampia päätöksentekomenettelyjä, yksinkertaisempaa raportointia ja tietenkin myös nopeampia maksusuorituksia. Ja seuraavaksi yhteisrahoitus. Minä tuen ehdotusta, jonka komissio on tehnyt korkeammasta rahoituksesta 70-80 prosenttia tietyissä tapauksissa Minun mielestäni tämä on hyvä ehdotus, mutta mietin tässä myös sitä tietoa, jota itse olen saanut kentältä. On vaikeata saada rahoitusta hankkeille, jotka liittyvät biologiseen monimuotoisuuteen. Ehkä meidän pitäisi miettiä myös näiden hankkeiden rahoittamista. Ja sitten äh, kansalliset määrärahat ja maantieteellinen tasapaino. Tässä on sanottava, että minä en ole samaa mieltä kuin esittelijä. Minun mielestäni on hyvä, että meillä on kansalliset määrärahat, äh, aivan kuten tähänkin mennessä on ollut, eikä kuten komissio esittää, että tämä pitäisi äh, olla ainoastaan integroiduissa hankkeissa on tiettyjä e, argumentteja tässäkin asiassa esitetty. E, komissio sanoi, että ensimmäisinä vuosina LIFE-hankkeiden e, täytäntöönpanossa ei odoteta paljoakaan hankkeita. Ja sitten toinen argumentti, jonka esittelijä mainitsi, oli se, että kansalliset määrärahat ovat indikatiivisia tavoitteita, jotta kerätään varoja myös jäsenvaltioita. Se ei tarkoita sitä, että hankkeen laatu olisi kyseessä. Minun mielestäni nämä kaksi asiaa kulkevat käsi kädessä ja me kannatamme sitä, että jäsenvaltioille hyvänä indikaattorina ovat nämä kansalliset määrärahat ja mitä tulee sitten solidaarisuuskäsitteeseen, niin kuin sitä nyt on ehdotettu, ehdotettiin, että se korvaisi nämä kansalliset määrärahat. Minä uskoisin, että rakenne- ja kohesiorahastot hoitavat näitä kehityseroja jäsenvaltioiden välillä. Ja tässä on kyse ohjelmasta, jossa laatu on kaikista tärkein tekijä. Tässä on horisontti 2020, 2020 ohjelma ja muita vastaavia. Me emme tee eroa niissä vähemmän ja enemmän kehittyneiden maiden välillä. Minun mielestäni tämä lähestymistapa on hiukan kyseenalainen. niin jäsenvaltioiden rahoitus LIFE-ohjelmissa sitä, siitä pitäisi päättää sen mukaan, mikä on jäsenvaltion kehitystaso. Ja sitten seuraava asia, jonka esittelijä mainitsi, kustannukset ja arvonlisävero mukaan otto ja pysyvä henkilöstö. Olen samaa mieltä, että meillä pitäisi olla yhtäläinen kohtelu ja siitä syystä eh, tuen arvonlisäveroehdotusta. Eh, on hyvä, että me tuemme eh, pysyvää henkilöstöä, jota ei tarvitse käyttää alihankkijoita. Ja sitten pari teknistä huomiota. Tällä hetkellä on katsottu, että tässä menisi kaksi vuotta. Ehkä meidän pitäisi harkita myös pidempää aikaväliä, jotta saataisiin aikaan parempaa ennustettavuutta ja vakautta taloudellisesti. Mitä tulee sisältökysymyksiin, minun mielestäni maaperä puuttuu tässä. Se on hyvin tärkeä ajatus. Meillä ei tässä sitä ole nyt mukana. Olen myös sitä mieltä, että tämän ohjelman painotuksen pitäisi olla hankkeiden täytäntöönpanossa ja kaikkien ohjelmien pitäisi mennä siihen suuntaan, että hankkeet nimenomaan täytäntöönpannaan sekä tiedon välitys ähm, ja äh, tiedotushankkeet, äh, samoin kuin hankkeet, joissa jaetaan hyviä käytäntöjä, niitä pitäisi katsoa, että ne ovat tukihankkeita. Kiitos. Kiitoksia kollega. Nyt täytyy hakkaa kelloa. Meillä on vielä yksi esityslistan kohta tämän jälkeen, josta täytyy vielä puhua, koska meillähän on haluan kuulla myös komissiota asiassa, ja jollei kukaan vastusta, että nyt puheenvuorot rajataan kahteen ja puoleen minuuttiin ensin, sitten seuraavaksi on kollega Chris Davis, joka edustaa täällä varsinaista esittelijää. No, yritän puhua alle sen. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa. Kaikki rakastavat lifea, se on menestystavere. Me haluamme enemmän siitä. Me haluamme lisätä budjettia. Rahaa on otettava jostain muusta, että se olisi mahdollista. Me haluamme enemmän integroituja projekteja, niin, että saamme parhaan arvon rahalle ja maksimi hyödyn ympäristölle. Ja olemme val, olen valmis miettimään näitä kansallisia allokointeja, että jäsenvaltioiden pitäisi periaatteessa kilpailla osoittaakseen projektinsa arvon. Jos he tietävät, että rahaa on käytössä, niin toivoisin, että jäsenvaltiot olisivat innostuneita löytämään keinoja kehittää projekteja niin, että he voisivat anoa ja saada tätä rahaa kollegani Gerbajan Gerbrandi, joka on juuri nyt Riossa, ei ole täysin vakuuttunut tästä ajatuksesta, että lisättäisiin tätä yhteisrahoituselementtiä näille marginaalialueille, äärialueille. Henkilökohtaisesti en ole niin varma tästä. Minusta esittelijä saattaa hyvinkin olla oikeassa. Mutta tässä nyt on kysymys säännöistä, jotka koskevat niitä alueita, joissa projekteja ei toteuteta, jos ei niille anneta lisärahoitusta. Lopuksi olen täysin tietoinen eh, tiettyjen järjestöjen lobbauksesta, kuten esimerkiksi BirdLife, niin että saataisiin rahaa esimerkiksi myös meren takaisille alueille, koska niillä alueilla on eh, suurta biodiversiteettiä. Sympatisoin ajatusta, mutta kun ei ole rahaa, niin ei ole rahaa. Budjetti on niin pikkuruinen olisin avoin ajatukselle, että olisi mahdollista rahoittaa projektia, joka on täysin poikkeuksellinen. En haluaisi sulkea ovea täysin mutta yleisesti ottaen en voi tukea niitä, jotka lobbaavat sen puolesta, että hilloa levitettäisiin yhä laajemmalle alueelle, mutta ohkaisemmin. Kiitoksia, Chris. Täällä on vierailijaryhmä tullut paikalle ja toivotan heidät tervetulleeksi jotka ovat täällä kollega Belaton ryhmä, kutsusta. Tervetuloa ympäristövaliokuntaan. Hauska nähdä teitä täällä. Gut, es geht weit. Hyvä, sitten jatketaan. Seuraavaksi kollega Julie Gölling. Kaksi, kaksi ja puoli minuuttia. Thank you and uh, may I... Kiitoksia ja haluaisin myös onnitella esittäjää minä eh, nautin työskentelystä tämän mietinnön parissa. Olen kuitenkin eh, parissa kohdassa eri mieltä. Eh, ymmärrän, että emme voi tässä viedä päätökseen budjettia ennen kuin neuvottelut on viety parlamentissa loppuun, mutta minun mielestäni meidän ei pitäisi sinänsä lisätä live-budjettia. Nyt pitää ottaa budjettirajoitukset huomioon nykytilanteessa ja tavoitteet saadaan silti saavutettua ilman mitään lisäbudjettia, äh, jos rahoituskuilu on äh, muutamasta tuhatta. Varmasti voimme käyttää muista ohjelmista rahoitusta tehokkaammin, jotta löydetään äh, ratkaisu. Olen tyytyväinen tähän kompromissiehdotukseen arvonlisäverokysymyksessä. Eh, etukelpoiset kustannukset. Eh, varmasti hän eh, saa, esittelijä saa tukemme tässä ehdotuksessa. Tuen myös hänen ehdotuksiansa siinä, että miten tuetaan jäsenvaltioita, jotka ovat alemmalla tasolla, mutta en tiedä voidaanko tämä ottaa käyttöön äh, kansallisten allokointien korvausjärjestelmänä. Ähm, haluaisin tästä hiukan lisää äh, tietoa. Ähm, myös äh, pienten kansalaisjärjestöjen tilanne. Ehkä siinä ähm, anna vielä oman tarkistukseni. En tiedä, lisäisikö tämä laadukkuutta sellaisena kuin esittelijä on ehdottanut mm, ja sitten tämä muualle laajeneminen, niin kuin Chris Davis sanoi, minä Mä olen sitä mieltä, että hankkeista edelleenkin päätetään niiden ansioiden perusteella ja tuetaan hankkeita. Minun mielestäni on, ei, ei rahoiteta tällaisia ulkopuolelle meneviä hankkeita mutta ehkä tämä olisi sitten osa tuota arviointimenettelyä. Kiitoksia sitten kollega Cortines Gutierrez. Kaksi ja puoli minuuttia. Muchas gracias. Kiitoksia. Minulle eh, eh, on eh, selvä näkemys tullut siitä, että tämä on tehokas ohjelma, mutta minua huolestuttaa LIFEin uudelleen kansallistaminen Life entisessä versiossaan olin varjoesittelijämme siinä oli sellainen tilanne, että me eh, pystyimme pysäyttämään kahdeksaksi kuukaudeksi eh, rahoituksen ja sillä tavoin eh, päätökset tehtiin näissä maissa koskien hankkeita. Me puolsimme äh, juuri laadukkuutta. Ja tässä äh, tulevat kyseeseen sellaiset maat, joissa äh, toistetaan ainoastaan sitä, mikä on jo keksitty aikaisemmin. Life on nimenomaan innovaatiota ja siinä ei pitäisi toistaa aikaisemmin tehtyjä selvityksiä, tutkimuksia ja teknologiaa. Niinpä ne maat, jotka ovat olleet kilpailukykyisiä, eh, ne ovat eh, toimineet eh, esimerkiksi omat, oma maani, siellä on saatu 36 miljoonaa, koska hankkeet ovat olleet hyviä ja pitää olla kilpailukykyinen. Minua kiinnostaa kovasti täällä hankkeessa oleva luku. Minä olen ollut kansallistamista vastaan. Me olemme esittäneet rajat ylittäviä hankkeita. Esimerkiksi joki, siihen liittyy, liittyvät kaikki nämä maat, joiden läpi se kulkee. Niinpä, jos me haluamme säilyttää ekosysteemi hengen ja ottaa myös tieteen huomioon. Me emme voi rahoittaa kansallisia hankkeita. Kyse on kansainvälisistä hankkeista, joiden avulla esimerkiksi tutkitaan veden laatua, veden tilannetta ja lintujen muuttoliikkeitä. Ja jos nyt väitämme, että me rakennamme tässä ympäristöasiassa Euroopassa äh, lisää rajoja, ei se toimi. Ja niinpä haluaisin äh, tässä asiassa hyviä päätöksiä. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitoksia. <clears throat> Emme tietenkään rajoja halua. Emme myöskään ympäristösektorille, emme myöskään rajavalvontaa, rajatarkastuksia, vaan vapaata liikennettä ja mielekästä äh, projektien käyttöä, niin kuin Espanjasta oli puhe. Espanja käyttää näitä erinomaisesti. Seuraavaksi on, listalla on Linna Mäkevän, ole hyvä. I'll be very quick. Um, Ihan lyhykäisesti. Kiitos Jutalle kaikesta tästä joustosta liittyen kansalaisjärjestöihin ja tähän vakituiseen työsuhteeseen, koska monet niistä selviävät sillä, että heillä on, nämä pysyvät projektit, jatkuvat projektit. Kysymys PK-yrityksistä. Minulla on eräs henkilö vaalialueellani, jolla on PK-yritys ja hän halusi rahaa Lifeista, mutta kävi ilmi, että jos olet pieni yritys, niin saat ensimmäisen rahoitusosan vasta kuuden kuukauden kuluttua ja loput 11 kuukauden kuluttua. Eli siis eh, esimerkiksi tutkimusohjelmissa me olemme yrittäneet tehdä jotakin, että PK-yritykset voisivat osallistua. Entä sitten LIFE-ohjelmassa? Koska kuten hän sanoi tässä kirjassaan, ei hän voi eh, selvitä kuutta kuukautta ilman rahaa. Kiitoksia. Nyt tässä antaisin lyhyesti puheenvuoron komissiolle. Kuka haluaisi puhua komission puolesta? Olkaa hyvä, komissio. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää esittelijää Rova Jutta Haukia tästä mietintöluonnoksesta samoin kuin tarkistuksista, jotka eh, pyrkivät parantamaan vielä eh, tekstiä useilta osin. Ehkäpä otan tässä tiettyjä näkökohtia esiin ja kommentoin eh, sitä, mitä tässä on tullut jo esiin alustuksessa ja puheenvuoroissa aluksi maantieteellinen tasapaino. Komissio tässä ehdotuksessaan toivoi ensiksikin, että jatketaan LIFE-ohjelmaa, jolla on vaatimaton budjetti, niin kuin sanottiinkin. Se on kuitenkin menestynyt merkittävästi ja sitä tukevat juuri jäsenvaltiot, mutta komissio on toivonut, että lähes, lähes käytettäisiin tässä myös muuta ympäristöohjelmaa ja että käytettäisiin tätä ohjelmaa myös ilmastonmuutoksen torjumiseen muilla aloilla. Niinpä pyritään tuomaan yhteen linjaan nämä eri näkökohdat ja sitten nämä kansalliset allokoinnit ja mm, miten noudatetaan maantieteellistä jakaumaa. Me olemme huomanneet, aivan kuten esittelijä painotti, tämä kansallisten allokointien viittaus, se ei välttämättä riitä, jotta päästään tavoitteeseen ja nyt on äh, paljon hankkeita, jotka ovat menestyneet Lifeissa. Äh, sen sijaan äh, monissa muissa hankkeissa ei olla näin hyvin menestytty muissa ohjelmissa kansallisten allokointien avulla. Ja sitten hankkeet, jotka olivat erinomaista laatua, ovat huonontuneet laadut, laadultaan ja siitä syystä me emme ole pitäneet hyvänä tätä menettelyä ja siitä huolimatta minun täytyy sanoa, että esittelijän ehdotus, että tuetaan ehkäpä enemmän jäsenvaltioita, joilla on ongelmia, ehkä tällä tavoin voitaisiin välttää tämä kansallisten alkointien aiheuttama ongelma, joka saattaa olla lisäeste näille hankkeille. Sitten yhteisrahoitus. Komissio toivoi ehdotuksessaan, että voitaisiin yksinkertaistaa asioita ja yhteisrahoitusta yksinkertaistettaisiin yksinkertaistettaisiin myös ähm, ALV-menettelyä ja pysyvää henkilöstöä niin, että äh, mikään ei olisi äh, sellainen osio, että se olisi tukikelvoton. Ja äh, kun puhutaan yksinkertaistuksesta, mm, Siinä voidaan keventää ohjelmaa ja hallita sitä paremmin. On ehdotettu, että käsiteltäisiin erikseen sellaiset alueet, jotka ovat vähemmän suotuisia. Se on ongelmallinen meille, koska miten pitäisi määritellä nämä alueet eh, tai sitten nämä suosiollisemmat alueet Tämä on ongelma, joka liittyy myös kokonaisbudjettiin, josta tulee Lifeinkin rahat. Ehkäpä tässä asiassa pitäisi vielä miettiä hiukan pidemmälle, mutta muuten meille tulee täytäntöönpano-ongelmia. Ja tässä mietin myös siitä, että onko life kohesio politiikan alue. Tästä ne pitäisi myös keskustella. Ja mitä tulee sitten integroituihin hankkeisiin, olen huomannut, pannut merkille tyytyväisenä, että täällä ollaan niiden kannalla. Siinä tässä Lifein budjetissa ensimmäisen kerran otetaan huomioon myös Lifein vaikutukset muihin paljon tärkeämpiin ohjelmiin ja tällä tavoin tavoitteet voivat olla paljon suurempia ja laajempia ympäristöalalla esimerkiksi. Ja tässäkin suhteessa pitää ponnistella. Tässä otettiin esiin myös syrjäiset alueet, ja meren takaiset alueet. Tämä on tullut esiin myös muissa valiokunnissa keskusteluissa. Ja tässä minun täytyy vain muistuttaa siitä, miten pieni tämän ohjelman budjetti on. Niinpä emme voi kattaa mitenkään suurta aluetta. Ja lisäksi äh, hallintokysymykset. Äh, meillä oli kolmansia maita mukana, jotka olivat LIFE lain edellisessä versiossa, mutta nyt meillä on tässä suhteessa ongelmia ja meidän täytyisi muistaa, että ohjelman tavoite on tukea ympäristöpolitiikkaa. Minä tulen aivan pian päätökseen ja tässä suhteessa kaikki alueet, jotka eivät noudata ympäristöasioissa EUn tavoitteita, ne eivät pääse mukaan ohjelmaan. Ja tässä voitaisiin miettiä todellakin, onko aihetta mennä parempaan suuntaan tällä alalla. Kiitos. Anteeksi, että minun täytyy keskeyttää teille, koska meillä on vielä yksi tärkeä esitys, josta on kohta käsittelemättä. Linda Mäkävän, Mäkävänen kysymys PK-yrityksestä ei saanut vastausta. 30 sekuntia. No ehkä te voitte käsitellä tämän käytävässä, käytävällä kahden kesken esitteli aivan lyhyesti. No, tähän viimeiseen kohtaan, näihin maksatuksiin, silloin kun PK-yritykset ovat mukana, minusta meidän tämä voidaan hoitaa varainhoitasetuksen kautta. Ellei nyt täysin erehdy, mutta tarkistan sen, että meillä on muutenkin, meillä on, kol, on, meillä on kolmen kuukauden määräajat. Ja minä aion sen vielä tarkistaa, miten se on. Kiitän kaikkia kollegoita, jotka ovat puhuneet asiasta aivan lyhyesti näihin, näihin merentakaisiin alueisiin. Minäkin näen, että jotain täytyy tehdä, jos kaikki ne, jotka ovat kehitystyössä mukana tai GPAssa, niiden pitää huolehtia siitä, että EDF myös käytetään, voidaan käyttää siis kehitys, jotta bio, luonnon monimuotoisuushankkeita voidaan tukea. Tämä oli ensimmäinen, sitten toinen Judy Girling. Joo, kyllä minä ymmärrän. Säästäväisyys, säästöaikoja, aina kaikki ne täytyy olla säästäväisiä. Siksi ohjelma ei saa äh, niin kuin lisätä, mutta eihän sitä ole oikeastaan lisättykään. Meidän täytyy nähdä, että että tämä korotus se kulutet, kulu, kulutetaan täysin uusiin Lifein tehtäviin. Meillähän uusia tehtäviä Lifeissa, ilmasto ja integroidut hankkeet. Ainakaan komission ehdotuksessa se ei ollut varsinainen korotus. Sanotaanpa niin, että minulla, minä en ole vielä laittanut tätä yöhön, että emme saa kuitenkaan komission ehdotusta enemmän. Olisin kuitenkin toivonut, että, että voisaisi luoda vähän julkista painetta sillä tavalla, että, että sitten me, että kaikki Natura 2000 alueet saisivat 10 prosenttia Euroopan budjetista. Ja tähän tarvitaan ei 3,2, vaan ainakin 5,3 miljardia euroa seitsemälle vuodelle. Ja jos tarkkaan lasketaan, niin se ei ole kovinkaan paljon piste. Jutta. Kiitoksia Jutta Hauk. Tarkastus aikaa 27. kesäkuuta kello 12 ja ympäristövaliokunta sitten käsittelee 17. 19, 19. syyskuuta ja tekee asiasta päätöksen ja äänestää siis siitä. Kiitoksia. Tämä, sitten vuorossa kohta kahdeksan, joka on työjärjestyksen 28 artikla 2 kohdan mukainen vastalause REACH, lyijyn ja sen yhdisteiden käytön kieltäminen koruissa ja hiusasusteissa täällä on. Työllisyyspuheenvuoro. Pahoillani työ, puheenjohtaja. Onko mahdollista, että me tulemme lounan jälkeen takaisin ja äänestämme jostain, johon on tehty todella paljon työtä. On, on kerätty tieteellistä tutkimusta ja äh, muistioita, yms, yms, yms. Emme me voi tätä asiaa käsitellä kolmessa ja puolessa minuutissa. Se ei ole hyväksyttävä. Ei voi, ei hoidu. Ich möchte Richard... Annan puheenvuoro, Richard Zeberille. Hänen... Davis hat ja sicher... Chris Davis on varmasti oikeassa. Ne kolme minuuttia ei riitä. En tiedä, millä tavalla esityslista on rakennettu iltapäiväksi, mutta kello 17 tulee komissaari Tajani, ja mä tiedä, onko sihteeristön arvio niin, että, että todellakin 15-17 kahden tunnin ajan, vai olisiko siinä pikkusen tilaa niin että komissaarin ei tarvitse odottaa tuntia. Silloin voitaisiin keskustella kaikessa rauhassa ää, äh, iltapäivällä. Aloitetaan täsmällisesti kello 15, jotta sitten jokainen saisi mahdollisuuden puhua. Tämä on niin tärkeä asia, että sitä ei voida hoitaa näin lyhyessä ajassa. Tämähän on tietenkin aina arviointikysymys. Minä ymmärrän kyllä hyvin tämän Chrisin vastaväitteen, vastaväitteen Linda. Yeah, I, I agree that it's, um... Olen samaa mieltä. Minä haluaisin kuulla ensin, ennen kuin päätämme ja äänestämme. Jos me käsittelemme tämän kello 15. Minä haluan tauon ennen kuin äänestämme. Äänestämmekö tästä nyt sitten valiokunnassa, koska minä en halua keskustelua ja sitten heti perään äänestystä. Minä haluan tauon ennen kuin äänestetään. Ehdot, on ehdotettu, että meillä siis äänestystä varten Tämä on ensimmäinen äästettävä kohta kello 15. Me voimme tietenkin, voimme tietenkin siitä ottaa tämän äänestyksen viimeiseksi äänestysrupeamassa ja sitten voidaan katsoa, että miten aikataulu etenee. Tämä olisi yksi ehdotus, koska Lintemäkävän on aivan oikein todennut, että hän haluaisi kuulla myös komissiota ja myös lyhyesti äh, lyhyen tauon ennen äänestystä. On, onko tämä kelpo vaihtoehto, Richard Zibä. No pyytäisin vain, että, että saadaan aikaa keskusteluun, koska tämä, tässä oli niin valtava loppaus, ja tämäkin täytyy muistaa. Kuten sanottu, nämä että, ja tässä, jo, tässä on ollut todella paljon loppausta paljon kes, keskustelua, ja meidän Envissä täytyy saada riittävästi aikaa tätä keskustelua varten. Siksi ehdotankin, että kello 15 äh, sitten otetaan kello 15 jälkeen tämän käsiteltäväksi. No, nyt voimme tietenkin kuulla nyt komissiota, koska meidän täytyy tällä viikolla äänestää, koska tämä täytyy, tämä täytyy saada heinäkuun täysistuntoon ja josta täytyy pitää kiinni. Tässä on aikamoinen loppaus ollut päällä. Nyt voimme tietenkin kuulla komissiota nyt. Että nyt kuulemme, annamme puheenvuoron komissiolle tästä ja sitten Fransus Kostet ja Gutierrez. Niin, minä olen hiukan yllättynyt äh, näistä ohjelman muutoksista, joita tapahtuu viime hetkellä. Te tiedätte, että meillä oli äh, tänään aamupäivällä aika paljon käsiteltävää. Se olisi pitänyt hoitaa alusta lähtien eri tavoin. Tämä on sama ongelma joka valiokunnassa joka kerta. Ja nyt kun sanotaan, että lobbaus on äh, ollut painostavaa, olen pahoillani, se koskee tosiaankin yrityksiä, joilla on aikamoinen maine Ranskassa. Minä en ole tässä suhteessa lobausta nähnyt. Olen hämmästynyt. Uskoisin, että tiettyjä parlamentaarikkoja on lobattu. Ja joskus täytyy kyllä puhua tottakin. Minä voin sanoa, että tästä asiasta kyllä tulee tapelu, koska siinä on sellaisia käänteitä, joita ei voi hyväksyä. Toisaalta olen sitä mieltä, että eh, meidän pitää alkaa eh, äänestykset kello 15. Minä olen itse pyytänyt eh, että minun mietintöni käsitellään hyvin varhaisessa vaiheessa. Kollegoille se sopii, mutta kollega ei, ei nyt ole täällä. Minä olen kyllä tyytymätön tähän ympäristövaliokunnan järjestäytymättömyyteen. Minun mielestäni tässä on yksi yksinkertainen asia. Tämä on lobbauksen aikaansaama asiakirja. Puhutaan nyt paljon siitä, että kun saadaan lobbareilta viittauksia, miten se vaikuttaa lainsäädäntöjärjestelmään. Minun mielestäni jos ei nyt äänestetä tästä asiasta, jolla on äh, talousvaikutukset, äh, emmekö voisi olla vähemmän byrokraatteja? Äh, ei meillä pitäisi olla tietty esityslista, joka pitää meitä vankina. Minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että en halua äänestää asiasta, jos minulla ei ole tarpeeksi tietoa. Kyseessä on vastuuongelma, eettinen ongelma. Ei siitä voida äänestää ennen kuin on tarpeeksi tutkittu asiaa. Näinhän se on. Niin, das nicht. Sitä emme myöskään halua. Varmastikaan emme kuole tänään, ja tätä käsitellä tai, tai käsitellä, mutta tämä on esityslistalla ja olemme puhuneet työjärjestyksestä, että olen kuullut paljon kriittisiä äänenpainoja, mutta tänään täytyy äänestää. Siinä mielessä ehdottaisin, että me että pidämme kiinni tästä esityslistasta, että ensimmäisenä kohtana äänestämme tästä, mutta ennen kuin äänestämme, kuulemme komissiota ja tästä ei käydä keskustelua. Täytyy olla, täytyy olla keskustelu. Liebe, liebe Hyvät kollegat, joko keskustelemme tästä nyt, joko nyt ilman tulkkausta. Meillä on nyt, me olemme puhuneet 10 minuuttia työjärjestyksestä. Olemme puhuneet 10 minuuttia työjärjestyksestä. Tiedän tietyistä poliittisista ryhmistä, että niiden päätös riippuu siitä, että ne eivät vielä linjauksiaan tehneet, koska eivät ole kuulleet komissiota. E-, e-, komissio on nyt paikalla, Komissio on valmistautunut. Meillä on tämä, tämä on esitys on kohta kahdeksan, jossa, jos, jo, johon tämä on muoto. Meidän täytyy tehdä työmme. Tämä on normaali menettelytapa ja me olemme oikeastaan aika hyvin äh, oikeastaan aikataulussa kiinni. Minä tiedän muista valiokunnista äh, kokemuksista ja mitä taas tulee tähän järjestä, työjärjestämiseen, niin tätä kritiikkiä aina yleensä sanot, esitetään, että ei ole riittävästi aikaa, mutta jokainen haluaisi oman tärkeimmän asiansa e-, ensiksi käsiteltäväksi. Siksi ehdottaisinkin, että jos me, mutta täällä on vielä yksi työjärjestyspuheenvuoro. Ole hyvä, Satu Hassi. I think that it's, it's... Uh, no, minusta. minusta ei ole hyväksyttävää, että aina henkilö, joka saa puhua, on komission edustaja. Kyllähän meillä nyt täytyy olla jokaiselta ryhmältä yksi puheenvuoro, niin että meillä on jonkinnäköinen keskustelu. Linda. Can I propose that we listen, if we have... Voisinko ehdottaa, että jos meillä on aikaa tulkeilta, me kuuntelemme komissiosta eh, nyt, eh, me äänestämme muista, sitten me keskustelemme ja sitten pidetään 10 minuutin tauko ennen äänestystä. Me voisimme ehkä siirtää Tajania eh, puoli kuuteen ja me keskeytämme, eh, mutta kuuntelemme komissiota nyt, niin me voimme sitten miettiä sitä, mitä he sanovat, ja sitten asia keskustellaan iltapäivällä, ja tauko ennen äänestystä. Minun mielestäni tämä on tärkeä asia. Olisi hyödyllistä kuulla komissiota juuri nyt. Tajani will be fine Gut, dann, wenn es keinen Widerspruch gibt. Eli kukaan vastusta, niin kuuntelemme komissiota nyt. Komissio, olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Ennen kuin aloitan, toteaisin, että, että täällä on myös virasto edustettuna, että jos teillä on jotain spesifiä kysymyksiä, niin voitte esittää viraston edustajille se. Ensimmäiseksi kemikaalivirastosta siis. E, mikä oli tämän rajoituksen tavoite, josta nyt keskustellaan, on, on tarkoitus suojella erityisesti nuorten terveyttä haitallisilta vaikutuksilta, jotka liittyvät koruihin. Ja data tietojen mukaan, että, että tämä saattaa vaikuttaa käyttäytymiseen, jos altistuu näille uille. Ja tämä koskee nuoria, mutta tämä kattaa artikleja myös aikuisille koska, sanon tämän, koska on kritisoitu, että meidän rajoituksemme on, ei ole verrattavissa USA-lainsäädäntöön. Oikeastaan tämä on laajempi kuin USA-lainsäädäntö. Nämä, no, tässä ehdotetaan, että lyijyn käyttö koruissa ja niiden markkinointi, jos ne sisältävät lyijyä 0,05 pitoisuuksilla tai sen yli, niin siinä eh, annetaan myös poikkeuksia – myös luonnolliset, jos on luonnolliset kivit, että esimerkiksi jos on niitä kelloja tai nappeja, kelloissa tai napeissa, niin ei kuitenkaan lapset sellaisia niele suuhunsa. Ja näistä poikkeuksista keskustellaan. Ja ne, sitten puhutaan myös kristallilasista, joka on poikkeusten piirissä. Kristallilasi, mutta myös kun puhutaan, e, me, me puhumme kuitenkin tässä koruista, ei meikä mistä, mitenkään aterimista. Tämä keskustelu keskittyy näihin artikkeleihin. Tässä on kolme sellaista pääkohtaa, jotka liittyvät tähän komission poikkeusehdotuksen. Ensimmäinen on se, että ekan, kemikaalivirasto on saanut mandaatin suositella poikkeuksia näistä rajoituksista, koska niiden terveydellinen vaikutus ei ole ollut merkittävä. Toinen syy poikkeuksille voisi olla se, että on vaihtoehtoja, joita voidaan käyttää lyijyn asemesta kristallilasissa. Ja kolmas äh, asia koskee sitä, että poikkeus, jota komissio on ehdottanut, on oikeastaan laajempi kuin äh, äh, talous- ja sosiaalikomitean suositus. Tämä kattaa kaikki kristallilasikategoriat, kategoriat, eikä vain kahta ja täytyy mainita yksi asia näistä poikkeuksista, eli se, että se perustuu huomattavan riskin poissaoloon ihmisten, ihmisten terveyden kannalta. Tämä perustuu myös kunnollisten vaihtoehtojen puuttumiseen. Ensinnäkin tämä riski. Merkittävä riskin puuttuminen oli oikeastaan tunnustettu alkuperäisessä paketissa, joka jossa, jossa, joka esitettiin Ranskan toimesta. Tämä ei aset, tätä ei asetettu riskiarviointikomiteassa kyseenalaiseksi, siis sitä ei asetettu kyseenalaiseksi, ja periaatteessa sinun talous- ja sosiaalikomitea käsitteli tätä, he, se havaitsi sen seikan, että, että ei ollut, näyttöä ei löytynyt tästä merkittävästä riskistä, ja siinä kuitenkin todettiin, että kristillisen sulattaminen ei johtaisi lyijyn purkautumiseen ja näin ollen tämä riski ei ollut merkittävä. Ja tältä pohjalta, koska talous- ja sosiaali, talous, so, arvioiva taloussosiaalikomitea teki eh, tällaisen kustannushyötyanalyysin tai suhteellisuusanalyysin, ja jos on kustannushyötyanalyysi merkitsee, että hyöty on nolla, niin mitkä tahansa kustannukset olivat yli, yli, eh, yli nolla, niin se oli siis kohtuuton tai suhteeton. Siis tällaisen merkittävän riskin puute oli kyseessä silloin, mitään toimia ei voida pohtia, pitää olla sana adekvaattina. Tämä oli ensimmäinen elementti. Ja kun ja sitten meidän arviointikomitea e, se teki tämän kustannushyötyanalyysin, joka, joka on tärkeää näin suhteellisuuden kannalta. Toinen kritiikin kohta koski vaihtoehtoja. Tässä on vana yksi sanoi, että sopiva vaihtoehto, että se on teknisesti ja taloudellisesti mahdollinen teknisesti mahdollinen. No, tässä arviossa todetaan, että, että näyttöä ei ole sopivasta, äh, sopivan vaihtoehdon käyttö, käytettävyydestä markkinoille. Siinä puhutaan kahteen elementtiin. Ensinnäkin siihen tosiseikkaan, että, että vaihtoehdot eivät ehkä tarjoa samaa, äh, samaa niin kuin valon taittoa kuin kristalli, kristallin kohdalla, ja näin ollen ne eivät tarjoa kaikkia mahdollisia värejä niin kuin kristalli, niin kuin rubiinia. Taloudellisesti mahdollinen vaihtoehto. No, me on, näitä vanhentuneita patentteja on, ja muistuttaisin vain siitä, että, että vanhentuneet patentit eivät tarkoita sitä, että prosessi olisi olisi vanhentunut, vai prosessia voidaan käyttää teollisessa mittakaavassa. Yksi valmistaja saattaa, yhdellä valmistajalla saattaa olla mahdollisuus tuottaa lyijylasia saman, samanlaatuista. Jos on puhdasta kristallia, siinä ei ole lyijyä. Ilman lyijyä se ei voi olla siis kristallia. Mitään tietoa ei ollut käyt- käytössä tässä prosessissa niiden fyysisistä ja kemiallisista ominaisuuksista tämän vaihtoehtoisen tuotteen kohdalla, nimittäin sen työstettävyys, kovuus tai kestävyys. Tämä on tiedon taso tällä hetkellä. Olemme myös ennakoineet tällaista tarkistuslauseketta, koska me tiedämme, että, että eteenpäin menoa saattaa tapahtua näissä, näissä testausmenetelmissä – ja myös vaihtoehtoisten tuotteiden osalta. Siksi me olemme ennakoineet tällaista tarkistuslauseketta viiden vuoden päähän, jotta saataisiin riittävästi tietoa, jotta myös teknologia voi kehittyä. Kolmas kritiikki koski, koskee komission poikkeus, poikkeustoimien laajentamista. Ja oikeastaan kritiikki liittyy siihen seikkaan, että sähkö- ja elektronisissa laitteissa on neljän tyyppistä kristallia äh, äh, poikkeuslistalla, ja komissio ei mainostanut vain kahta kategoriaa, niin kuin arviointikomitea vaan otti kaksi lisäksi. Ja, mutta siis kun silloin, kun todellinen riski puuttuu näistä, näiden kahden kategorian kohdalla, jotka alun perin olivat arvioinnin kohdalla, ja nämä kaksi kategoriaa ovat niitä, jotka sisältävät eniten lyijyä. Jos oleellinen riski puuttuu silloin, kun lyijyä on paljon mahdollisesti, niin silloin määritelmän mukaisesti alhaisempi riski, tai jos sitä on vieläkin riski on vieläkin pienempi, silloin vähemmän lyijyä. Silloin tämä poikkeus selvyyden vuoksi olemme tietoisia, että, on, että kaksi säädöstä eivät tähtää samaan mutta tämä on kuitenkin käytännönläheisempi saada poikkeudet, jotka kattavat nämä. Ja sitten vielä yksi elementti, tämä konsepti sai yksimielisen tuen REACH-valiokunnassa näistä 27 jäsenvaltiosta. Ja sitten johtopäätös, yhteenveto, tämä, tämä puhutaan lyijystä ja kristallilasista silloin, kun näyttö puuttuu riskistä, Äh, ihmisterveyden, jolle ei ole mitään näyttöä sopivista vaihtoehdoista markkinoilla ja tällainen sektori, jolle on tyypillistä on paljon pk-yrityksiä. Me emme pidä tätä suhteellisena tai kohtuullisena. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komissiolle. Ja mitä te sanoitte, niin tämä on kaikkien tiedossa jo kirjallisessa muodossa. Kaikki ovat saaneet tämän kirjallisesti. Näin ollen siihen voidaan vielä perehtyä. Nyt vielä annan virastolle lyhyesti puheenvuoron, jotta nekin voivat sitten puuttua aiheeseen lyhyesti. Okay, thank you, Mr. Chair. Um, I think... Kiitos äh, puheenjohtaja. Komission antama vastaus kattoi jo kaikki päänäkökulmat tässä asiassa. Ja tämä sosiotaloudellinen analyysikomitea on hyvin tarkasti seurannut kaikkia menettelytapoja, ja tämä on myös dokumentoitu niissä vastauksissa, joita on annettu. Ja terveysvaikutusta on tutkittu yhteistyössä riskin arviointikomitean kanssa. Joten näihin asioihin on todellakin paneuduttu hyvinkin syvällisesti. Kiitos. Vielen Dank. Dann... Kiitoksia. Sitten menettelemme näin. Ja kaikki kollegat vielä saavat tietoa vielä sähköpostitse, että keskustelu on äänestyksen päätteeksi ja sitten lyhyt tauko ja sen jälkeen äänestetään tästä vastalauseesta. Että Krostet ja Janakadakis ovat äänestyksen äänes alussa ja sitten sen jälkeen lyhyt keskustelu ja sitä äänestys tästä esitysistan kohdasta. Nyt toivotan kaikille hyvää lounastaukoa. Myös verensokerikin, verensokerikin toivottavasti pääsee normaalille tasolle sitten kello 15 tapaamme täällä jälleen äänestyksen merkeissä. Kiitos.